Schönen guten Morgen. No niin, äh, hyvää huomenta. Ne, jotka ovat tulleet ajallaan, heitä ei saa rangaista, eli aloitamme. Ja Wim van der Vaatula säteilee, koska hän on aina ajallaan paikalla. So, wir hatten gestern ja kein... No niin, meillähän ei ollut eilen koordinaattoreiden kokousta ja sen vuoksi en voi kertoa teille koordinaattoreiden kokousten päätöksiä. Se on siirretty tammikuun 25. päivä, päiväksi. Aber wir hatten ein... Mutta meillä oli 7. 7. joulukuuta koordinaattoreiden kokous ja teille on ilmoitettu ne tulokset, ja jos teillä on siihen jotain huomautettavaa, niin ilmoittakaa, mutta teille on jaettu pöytäkirja. Siirrymme ensimmäiseen kohtaan esityslistalla. Komission täytäntöönpanovaltaa koskeva valvonta, komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston esitys komission täytäntöönpanosäädöksestä takaosaan kiinnitettävien aerodynaamisten laitteiden takasiivekkeiden käyttöä koskevista säännöistä ja annan puheenvuoron komission edustajalle. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Teen teille lyhyen, tai esittelen lyhyesti teille tämän tekstin direktiivi 709-2015, jonka hyväksyimme keväällä, säätää, että että on mahdollista asentaa takasiivekkeitä kuorma-autojen takaosaan, jotta aerodynamiikka paranee ja suorituskyky. Ja liitteessä B kuitenkin annetaan sitten kaksi ehtoa tälle. Ensimmäinen ehto on se, että MOVE-pääosasto määrittelee, missä olosuhteissa näitä laitteita voidaan käyttää. Ja toinen ehto on se, että GROV-pääosasto päivittää äh, tyyppihyväksyntää koskevat säännöt niin, että nämä laitteet voidaan hyväksyä ennen kuin ne saa tuoda markkinoille. Äh, säädöksen osalta me kokosimme asiantuntijaryhmän. Kaikki asianomaiset alat olivat siinä edustettuina. Ja tässä käsiteltiin sekä tyyppihyväksyntää että käyttöedellytyksiä, eli asiantuntijaryhmän työ jaettiin tällä tavalla kahteen osaan. Ja sitten täytäntöönpanoasetukseen laitettiin nämä asiat mukaan. Lisäksi ehdotettiin, että 30 lokakuuta komitologian komitologiamenettelyssä ehdotettiin, että äänestystä siirrettäisiin tai lykättäisiin siihen asti, että kasvupääosasto on tämän tyyppihyväksynnän vahvistanut. Ja tässä on nyt keskusteltu useiden asiantuntijoiden kanssa säädöksestä ja grove pääosasto todennäköisesti saa työnsä päätökseen keväällä. Ehkä kesäkuussa meillä pitäisi olla nämä kaksi samanaikaista ehdotettua päätöstä hyväksyttäväksi jäsenvaltioilta. Kaksi erilaista komitea, komiteaa kuorma-autoille, joka kuuluu pääosasto Grolle, ja toinen liikennekomitea, joka kuuluu DG Moville. Ja, nor- ja sitten nä- nämä kaksi tekstiä pitäisi normaalikäytännön mukaan hyväksyä samanaikaisesti komission toimesta. Mutta haluaisin täsmentää teille yhden asian, varmasti se teitä kiinnostaa. Te tiedätte, että direktiivitekstissä on tarkoitettu aikomus parantaa ajoneuvojen etuosaa jos puhutaan etuosasta, ajoneuvon etuosasta, niin kollegat JG Grope-osastolta haluaisivat ehdottaa päivitystä, uudelleen muokkaamista kaikille säännöille. Tämän hyvä, osan hyväksymisestä. Minä otin selvää pääosastolta ja pääosasto vahvistaa tämän sitoumuksen, johon viime, sitoumuksen, johon se sitoutuu viimeisessä trilogissa parlamentin ja neuvoston kanssa ennen ensi vuoden loppua kaikki elementit pitää päivittää ja sitten tyyppihyväksyntä lainsäädännön hyväksymisprosessissa. Ja ne yritykset, jotka valmistavat näitä kuorma-autoja, voisivat käynnistää uudet tutkimukset ja he voisivat päästää nämä eri laitteistot markkinoille siinä puitekehyksessä, joka on ennakoitu jo direktiivissä. Toinen kysymys, josta voin ehkä antaa jo vastauksen, koska oletan, että se nousee esiin, on kyse näistä kuuluisasta 20 senttimetristä. Mikä se on tämä kysymys? tarkoittaa sitä, että silloin kun meillä on laitteita, esimerkiksi ajoneuvojen takaosassa olevat siivekkeet, on sovittu, että ne eisivät ylittää 20 senttimetriä yli ajoneuvon pituuden. Joten sillä tavalla, että, että ei suuntuisi vaikeuksia silloin, kun on yhdistettyjä liikennemuotoja, joudutaan kytkemään lisävaunoja ajoneuvoon. Tässä ehdotetussa päätöksessä on yksi lause, joka on lisätty. Se pitää sisällään sen, että tämä ehto pitää toteutua, jos ajoneuvoa on tarkoitus käyttää yhdistetyssä liikennemuodossa. Tämä pienen pieni lause on, on vähän poleminen. Parilla sanalla voisin selittää, miksi se on lisätty sinne. Asiantuntijatyöryhmässä jotkut teollisuuden edustajat ja tieteenalan edustajat ovat kertoneet meille, että tänä päivänä kaikki markkinoilta löytyvät tuotteet, kaikki kehitteillä olevat tuotteet, ovat, täyttävät tämän 20 senttimetrin ehdon. Toisaalta voi tapahtua, että 50-15 vuoden kuluessa teknologian kehitys aiheuttaa sen, että uusia tuotteita löytyy markkinoilta, jotka ovat paljon suorituskykyisempiä kuin nykyiset tuotteet ja eivät ehkä enää vastaa näitä, tätä 20 senttimetrin kriteeriä onkin tässä pohdittu, pitääkö nyt ruveta rajaamaan teknologian kehitystä 20 senttimetriin ottaen huomioon, että nämä määräykset, nämä voidaan helposti irrottaa ajoneuvosta toiseen. Ja jos joku li- kuljetusyrittäjä haluaa jonakin päivänä kiinnittää ajoneuvonsa toiseen vaunuun, hän voi ö, käyttää järjestelmää, joka helpottaa näiden ajoneuvojen yhteen kiinnittämistä. Sen takia tämä pieni lauseen palanen on sinne lisätty Meille tämä ei ole mitenkään vahingollinen, jos ajatellaan yhdistettyjä liikennemuotoja. Komissiohan haluaa kovasti tukea tätä liikennemuotoa ja mielestäni se ei aiheuta mitään vahinkoa, emmehän me muuten olisi sitä sinne lisänneet. On itsestään selvää, että jos teillä täällä parlamentissa on erilainen näkemys asiasta ja jos te toivotte tämän lauseen poikasen katoavan, niin kyllä siitäkin voidaan keskustella, se on ihan selvää. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että emme ole saaneet mitään palautetta jäsenvaltiolta tästä lauseen palasesta. Tässä suurin piirtein kaikki tällä havaa, jonka halusin sanoa. Danke sehr. Dann hat zunächst mal Wim van der Kamp das Wort. Kiitos. Sitten Wim van der Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Puheenjohtaja, kiitos. Ikävä kyllä. En tunne tämän asian alkuhistoriaa. Ymmärrän, että komissio kuvaili, mitä he tällä hetkellä tekevät, mutta ei tästä nyt tullut selväksi, että koska tämä tulee velvoitteeksi, koska tämä täytäntöön pannaan. Siis tämä on direktiivi. Voidaanko tästä sanoa, koska tämä otetaan käytäntöön? Toisekseen, mitä tämä maksaa per rekka. Voidaanko tästä sanoa? Kuinka kallis tämä on? Kolme kysy- kolmas kysymys. Me ö, olemme nyt eksperimentoineet ö, tämän tällaisen komppania-ajamisen kanssa, eli ta, rekat ajavat peräkanaa ja tämä antaa tällaista aerodynaamista ö, tukea. Eli ovatko nämä takasiivekkeet ja tämä peräperää ajaminen, antaisiko se tällaisen äh, yhteisvaikutuksen? Ja vielä viimeinen kysymys, mitä tämä merkitsee näille erityisen pitkille ja raskaille rekoille? Äh, komissio puhuu yhdistelmärekoista. Äh, Onko tämä sama kuin tämä suuri, pitkä mm, megarekka vai jotain muuta? Kiitos. Uskoakseni tämä on jotain muuta. Sitten Isma Hertog. Ja, vielen Dank, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank auch an die Kommission für die Erläuterung. Äh, kiitokset komissiolle. Minä äh, olin täällä aikaisemmin ja ne, jotka olivat aikaisemmalla vaalikaudella mukana, tietävät tämän äh, asian historian ja miten tärkeää se on poliittisesti. Miksi sanon tämän? Sen vuoksi, että ne, joilla oli, tai siis silloin aikoinaan haluttiin siirtää tätä liikennettä, taikka sitten että se liikenne, joka liikkuu, niin että sillä, siinä olisi sitten mahdollisimman paljon rahtia, mutta että ne voitaisiin kuitenkin ongelmitta lastata. Mutta tässä oli ongelma sen vuoksi, että tämä yksi virke täällä aiheutti ää, tiettyjä rajoituksia ja sen vuoksi minä olin sitä mieltä, että tämä paperin pitä, asiakirjan pitäisi jäädä sellaiseksi kuin mitä parlamentissa ja trilogissa sovittiin. Koska tästä sovittiin että trilogissa neuvoston ja parlamentin kesken. Eikä tässä ole kysymys siitä, että voidaanko tämä takasiiveke asentaa ja poistaa. Kysymys on lähinnä siitä, että liikennettä voitaisiin myös siirtää raiteille. Kiitos, Esten Gesine Meissner. Kiitos. Minä tunnen tämän asian hyvin, koska minä olin tässä itse suoraan mukana ja voin heti sanoa, Vim, että nämä eh, pitkät rekat, eh, ei ole kysymys megarekoista, vaan tällaisista rekoista, jotka ovat pitkiä, jotka eh, ovat aerodynaamisesti parempia takaosastaan. Minä vastustan sitä, että Eh, intermodaalinen eh, liikenne jätetään tästä pois. Kyllä minä tiedän hyvin, että tällä hetkellä asia on niin, että suurin osa eh, näistä konteista eivät ole suoraan rautatielle sopivia. Meillä on ollut näitä kokeiluita esimerkiksi Etelä-Ranskassa ja USAssahan oli mahdollisuus hyvin yksinkertaisesti helpolla tavalla ää, ähm, tavallaan siirtää rekkaliiken, tai rekka ää, ähm, raiteille. Eli tämä on uusi tekniikka, jota voidaan käyttää. Sanon tämän ihan äh, hyvin tietäen, koska minua raivostutti ja hämmästytti se, että tällaiset projektit, äh, joita pyydettiin äh, verkkojen Eurooppa-ohjelmassa, nyt hylätään. En minä ymmärrä tätä. Jos oli mahdollisia, te- teknisiä mahdollisia mahdollisuuksia saada enemmän rahtia kiskoille, niin silloinhan sitä pitäisi hyödyntää. Ehkäpä DG Move on nyt tässä väärä osoite. En tiedä, kenen puoleen minun pitäisi tässä kääntyä, mutta tämä on kuitenkin asia, joka ei ole ollenkaan hyvä. Joten oli miten oli, on erittäin tärkeää, että me jätämme tämän äh, yhdistelmäliikenteen äh, käyttöön ja että me kykenemme ratkaisemaan tämän, koska ratkaisuja on olemassa. Ja minulla on vielä kysymys, minä olen hyvin kärsimätön ihminen Miten lauan kestää teidän nykyisen arvionne mukaan, että tällaiset rekat voisivat ajaa kaduilla maanteillä? Onhan nyt ikävää, että Titi Groe ei ollut tämän nopeampi. Minua aina hämmästyttää, miksi kaikki kestää niin kauan. Jos äh, tämä, kest, jos tämä on valmis vuoteen 2016 loppuun mennessä, niin sittenhän täytyy vielä äh, äh, valmistajien suunnitelmat saada käyntiin. Eli koska nämä rekat saataisiin niin sitten loppujen lopuksi teille? Rekat, jotka voidaan siirtää myös suoraan kiskoille. Peter Lundgren. Kiitos. Rekkakuskina voin sanoa, että en minä näe tässä nyt tätä ongelmaa, että olisi hankalaa, että nämä takasiivekkeet olisivat rekoissa. Meillä on nyt jo rekkoja, jossa on kontteja, joihin lastataan kaksi 20 jalan konttia. Ja se, mitä silloin yleensä tehdään, on se, että se etummainen kontti käännetään ovet takaosaan päin kuljettajan hyttiä vasten. Ja se, mikä tässä on ongelma näissä kontti rekoissa, 11 tonnin rekoissa sinun täytyy ajaa sellaisen terminaalin, jossa on tarpeeksi iso haarukka trukki, että voidaan eh, siirtää ja näitä kontteja, joka merkitsee sitä, että kun on eh, irrotettu tämä takakontti ja sitten näet paikkaa, missä niitä vaihdetaan, niin siellä on todella suuri eh, ylikuormituspaine rekan nupin vetoakseliin. Ja sitten takaosassa on tämä 11.12. kontti, tarkoittaa sitä, että on oikeastaan e, todella vaarallista ajaa tätä rekkaa, ainakin silloin, jos se on liukasta. Mutta tällainen 20 sentin takasiiveke ei se ole mikään käytännön huoli, koska ne voi kääntää niin, että nämä siivekkeet ovat tämän kontin molemmin puolin. Eli en nyt näe, mikä tässä olisi ongelma. Sitten Janusz. Jeżeli można, to o kilku sprawach. Otóż zacznę od... Minä haluaisin puhua aluksi siitä, mitä kollega Ertog puhui sosialistiryhmästä. Edellisellä lainsäädäntökaudella puhuimme paljon tästä, näistä muutoksista. Yksi keskeisistä asioista tuolloin oli tilanne, miten sitä tarkasteltiin, miten me tarkastelimme, miten me hahmotimme tämän yhdistelmäliikenteen nimenomaan raiteilla. Me halusimme painottaa sitä nimenomaan raiteille. Mm, kyllähän valmistajat voivat tuot, valmistaa suurattoman suuria rekkoja, kuorma-autoja, Jotkuthan ovat jo näin tehneekin, mutta meidän täytyy toimia seuraavasti. Meidän pitää valvoa ympäristön säilymisen tilaa ja valvoa myös liikenteen tilaa. Ei näitä saa unohtaa. Ja miten nämä normit sitten noudattavat tätä kahta tilannetta, kahta olosuhdetta? Minulla olisi kuitenkin muutama äh, juridisempi kysymys. Minulle ei nyt ihan selvinnyt tämä kokonaistilanne. Komission edustaja puhui vain uusista kuorma-autoista, joita on valmistettu. Minä haluaisin tietää, koska on ennakoitu, suunniteltu jo niiden kuorma-autojen uusiminen, jotka nyt jo ajavat maanteilla. Tämä on ajallinen kysymys. Tietysti tajuamme, että uudet ovat valmisteilla, mutta meillä on paljon jo käyttäjiä maanteilla miten heidän tilanteensa muuttuu. Ja toinen kysymys. Komission edustaja puhui ja sanoi, että he valmistelevat monia oikeudellisia päätöksiä. Miksi emme tekisi siten, että kaikki kysymykset, jotka liittyvät vahvistamiseen, eikö meillä olisi nyt yksi ainut, yksi ainut juridinen päätös? Danke sehr. Kiitos. Ja minä olen sitten viimeinen puhuja. Tämä keskustelu on ikivanha. Komissiohan halusi äh, nämä suurrekat, monsterrekat äh, saada lävitse ihan vain muuttamalla tulkintaa ja mahdollistaa rajat ylittävä liikenne, vaikkapa tilanne pari vuotta aikaisemmin oli ihan toinen. Sen jälkeen syntyi tämä menettely tai tämä temppu, että tällaisten aerodynaamisten muutosten kautta, eli mitä pitemmäksi rekka pidennetään, niin sitten saisi, siihen saisi sen luvan, koska se on aerodynaamisempi. Ja koko keskustelu trilogissa oli nimenomaan näistä pitkistä rekoista. Ja trilogissa määriteltiin hyvin selkeästi, että tämä ei, tällä ei ole mitään tekemistä näiden pitkien rekkojen kanssa ja kaikki sovimme siitä. Ja luonnollisesti oli selvää, että aerodynamiikan pitäisi olla mahdollista tällä 20, 20 sentin eh, siivekkeellä. Se oli mahdollista sen vuoksi. 20 senttiä hyväksyttiin sen vuoksi, että se on juuri näiden eh, rajoissa, että on vielä interoperabilisuutta. Eli että nämä rekat voisivat eh, siirtyä sekä aluksi laivoihin että rautateille. Ja sen vuoksi en nyt ymmärrä. Ensimmäisen kerran 11 vuoteen parlamentissa nyt, että komissio hyvin pitkän trilogin öö, tavallaan kumoaa ja lähtee vanhalle tielle. Ja tätä me emme hyväksy. Me emme voi hyväksyä. Me olemme käyneet lävitse useita trilogeja ja saaneet aikaan kompromisseja, joita me emme ole hyväksyneet. Mutta jos trilogia on viety päätökseen, niin silloin se on hyväksytty. Kaikki ovat sen hyväksyneet. Ja sen vuoksi tämä virkke täytyy ottaa pois. Ja teidän täytyy se poistaa. Oli suuri virhe. Teidän täytyisi myöntää se. Keskustelu oli todella kova. Aluksihan me emme edes uskoneet koko tähän. Ja jos äh, edustaja Leichtfried täällä olisi, niin hän olisi äh, raivoissaan. Mutta hän on nyt äh, Itävallan liikenneministeri. Mutta me edustamme täällä äh, Lightfriedin äh, näkemystä, koska hän oli esittelijä. Ja nyt todella suurella mielenkiinnolla odotan teidän vastaustanne. Bon, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Yritän vastata kaikkiin minulle esitettyihin kysymyksiin. Aloitetaan ihan alusta. Nämä laitteet eivät ole missään nimessä velvoittavia, pakollisia mitä direktiivitekstissä sanotaan, annetaan poikkeusluvat muuttamaan ajoneuvojen maksimimittoja, jotta voidaan kuljettajille varustaa ajoneuvonsa siten kuin haluavat, olipa kyse uusista tai vanhoista ajoneuvoista, joita tullaan kunnostamaan. Ei ole mitään mitään sitovaa velvoitteita varustaa tietyillä laitteilla nämä ajoneuvot. Edustaja Van de Kem kysyi minulta, kuinka paljon tämä tulee suurin piirtein maksamaan. 3000 euroa per kuorma-auto, se on aika huomattava summa ja se edellyttää luonnollisesti sitä, että kuljettajat voivat saada toimintansa kannattavaksi ottaen huomioon polttoaineen hinnan, joka on arvioitu olevan 7 prosenttia kokonaiskulutuksesta silloin, kun ajoneuvo saa keskinopeudekseen yli 60 kilometriä tunnissa, eli siis ajavat moottoriteillä tai kansallisilla maanteilla. Kaupungissahan näin ei ole asianlaita. question du platooning, encore une fois, pour nous, c'est une question industrielle. Il n'y a pas d'obligation Kun puhutaan saattuajosta, josta niin teollisuuden edustajien pitää vakuuttaa kuljettajayrityksiä käyttämään tai ei käyttämään kyseisiä laitteita. Ja tietysti, jos nämä ö, ajoneuvot ovat sen kaltaisia, että ne eivät käytä tai käyttävät näitä, niin silloin ö, kuljettajayritysten on itse päätettävä, soveltuvatko ne, ostavatko näitä laitteistoja saattoajoon. Ja jos ajattelemme näitä aerodynaamisia laitteita, jotka vaihtelevat ajoneista toiseen, niin mielestäni jos puhumme näitä takasiivekkeistä, niin testejä pitää tehdä. Onko se vahingollinen vai onko se hyödyllinen ajoneuvolle ja elinkeinon kannattavuudelle? Ei missään nimessä ole kyse näistä takasiivekkeistä puhuttaessa, että lähdettäisiin nostamaan kuorma-autojen kuljetuskapasiteettia. Se on kirjaimellisesti sanottu 719 direktiivissä tämä pätee ajoneuvon etuosaan. Jos on annettu poikkeusluvat pituuden suhteen, niitä ei pidä käyttää ajo, hyötyajoneuvon hyötykapasiteetin nostamiseksi. Se on ihan tarkalleen mainittu siellä. Toisaalta taas sitten 20 senttimetriä ei liity mitenkään mihinkään komission yrityksiin saattaa pitkiä ajoneuvoja markkinoille tai yrittää pidentää ajoneuvojen pituuksia. Jos puhumme takasiivekkeistä, niitä voidaan soveltaa siten, että niitä pitää testata. Se on taas kerran teollisuuden edustajien tehtävä vakuuttaa kuljetusyrittäjät näiden toimivuudesta ja hyödyllisyydestä aikataulusta. Pitää eriyttää nyt etu- ja takaosa. Etu- ja takaosilla on erilaiset aikataulut. Sen takia DG Gro on toivonut eriytettäväksi lainsäädännön päätökset eri aikakausille, etu- ja takausille. Se on vaikeampaa, monimutkaisempaa, kun puhutaan neuvon etuosasta. Siinä nousee esille lukuisia kysymyksiä Erityisesti jos puhumme peruskriteereistä etuosalle, miksi me annamme poikkeusluvat, jos ajoneuvon aerodynaaminen suorituskyky on parantunut, miten tätä mitataan aerodynaamista suorituskykyä, mitkä ovat referenssit. Näistä kysymistä puhuttiin pitkään asiantuntijatyöryhmässä ja niistä ei vielä päästy lopulliseen päätökseen ja takasiivekkeistä ja ta- ajoneuvon takaosasta ei myöskään päästy lopulliseen päätöksiin. Aikataulusta jos ajattelemme tyyppihyväksyntäsääntöjä ja, ja komission näkemys käyttöolosuhteista, se, niistä pitäisi pystyä päättämään 2016 kesällä. Tuotteet ovat jo markkinoilla, teillä on, te tiedätte, että meillä on joitakin PK-yrityksiä, jotka kehittelevät uusia käsitteitä näille tuotteille. Ensimmäiset ajoneuvot voitaneen laitteista ennen vuoden 2016 loppua. Siinä voi olla kyse vanhoista, uusista tai vanhoista, jotka uudelleen laitteistetaan. Sen takia aikataulut ovat eriävät. Haluan kertoa vielä kerran. Komissio haluaa pitää kiinni siitä, että tyyppihyväksyntäsäännöt olisivat todellisuutta ensi vuoden lopussa mutta te varmasti tiedätte, että direktiivissä on myös ennakoitu tietyt aikajaksot näiden mm, etuosan aerodynaamisten laitteiden käyttöönotolle, mutta meidän on pitänyt valitettavasti hyväksyä tietty aikataulu ja me olemme vaatineet vähän lisää aikaa. Minä sanon ehkä uudestaan, toistan itseäni, jos parlamentti kokonaisuudessaan sanoi, että tämä pieni lause osa 20 senttimetristä pitäisi kadota, mutta ei se meille aiheuta ongelmia. Ei tämä ole kyse miten, miten pitkitetyistä kuorma-autoista. Ei tässä pyritä pidentämään keinotekoisesti ajoneuvojen pituutta. Me öö, toimimme niin kuin on toimittu lainmukaisesti yhdistelmän liikenteen ja ajoneuvojen kanssa. Kiitos Gesine Maisinilta vielä lisäkysymys. Ei vaan huomio. Eilen tässä nyt tulkkauksessa oli jotain väärin, niin komissiokin käytti äh, nimikettä monsterirekka. Äh, no, kyllähän tästä voitaisiin yhtä hyvin sanoa äh, ekorekka tai gigaliner. Eli siis minusta ei ole oikein tässä politisoida komission suunnasta tätä. Minä uskon, että tämä oli tulkkausvirhe. No minä olin luonnollisesti iloinen, kun kuulin eh, Monster-rekka. Minä ilahduin, sinua raivostutti. No niin, elämä on sellaista, mutta me tiedämme, sinä tarkoitat pitkiä rekkoja ja minä tarkoitan Monster-rekkoja. Ja, aber es waren Übersetzungsfehler. Es war... Niin, niin, mutta ei se ollut komissio, joka niin sanoi, vaan se tuli tulkkauksesta. très court. J'ai, monsieur le président, si vous le permettez, deux motions d'ordre. Minulla olisi kaksi työjärjestyspuheenvuoropyyntöä. Ensimmäinen on tärkeämpi. Minä olen yksi parlamentin vanhimmista jäsenistä. Ennen muinoin valiokunnissa tarjottiin kahvia tai teetä. Ja us, Mielestäni on aika valitettavaa, että edustajien pitää tehdä työtä, mutta baaritkin ovat kiinni. Se on aika surkeata. Toinen kommentti. Minä olen ollut aiemmin yksityiselämässäni juristi ja minä olen ollut oikeusasianvaliokunnan jäsenenä kymmenen vuotta. Mielestäni on äärimmäisen vaikeata ottaa kantaa määräyksistä, joiden tarkoitus on muuttaa direktiivin sisältöä, kun meillä ei ole lähes koskaan tekstiä ajoissa käsissämme, siis direktiivitekstiä, jota ollaan muuttamassa. Jos puhutaan eurooppalaisesta oikeudesta, niin se on vähän niin kuin mustepullo, joka aina palaa takaisin. Minä en pysty siihen, en minä osaa toimia, en minä pysty ottamaan kantaa tekstiin, jos äh, lähteä muuttamaan tekstiä, jos minulla ei ole tekstiä alun perin, kokonaistekstiä käsissäni. Niin hallussani. Viimeinen kommentti. Käytän tässä tilaisuutta hyväkseni, koska muutama vuosi sitten tapasin ranskalaisen senaattorin, joka oli erittäin tärkeän maantiekuljetusyrityksen johtaja. Tämä on yleisluontoinen huomio. Tämä äh, Kyseinen henkilö sanoi, että kun lähdetään säätämään lakisääteisesti ajoneuvojen pituutta, niin silloin pitää kysyä hyötykuormasta. Silloin pitkä, puhutaan ajoneuvon pituudesta, että silloin tulos on se, että valmistajat lyhentävät ajoneuvon pituuden minimiin, jotta, jotta siihen saataisiin mahdollisimman paljon hyötyajon, hyötykuorman painoa. Tämä on aiheuttanut kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Miettikää, mitä tapahtui Yhdysvalloissa eurooppalaisten kuorma-ajoneuvojen ajoneuvojen, ajoneuvojen hytti ei ole suojattu silloin, kun tapahtuu esimerkiksi kova isku törmäyksessä. Kiitos paljon. Danke sehr. Also zu zwei Sachen möchte ich... Äh, Vielä haluaisin ottaa kantaa kahteen asiaan. Mitä tulee tähän kahviin ja teehen, se on poistettu, koska monet pitivät sitä turhana mutta kyllä täällä on kahvila auki, joka on auennut kello kahdeksalta ja te tiedätte, että kahvia löytyy sieltä. Ja asiakirja lähetettiin, kyllä. Kaikki asiakirjat lähetetään, mutta on teidän ongelmanne, luetteko te sen vai ette. Kiitos komissiolle esityksestä. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Komission täytäntöönpanovaltaa koskeva valvonta, komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston esitys ilmailua koskevista valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisista toimenpiteistä ohjaajien koulutus, testaus ja säännölliset tarkastukset yhteentörmäten välttäminen ilmassa ja tietoliikennepalvelujen tarjoajien sertifiointi. Ja pyytäisin komissiota esittelemään tämän. Eli tässä on kysymys kolmesta esityksestä toimenpiteiksi lentoliikenteessä. Ja säätelymenettelyn mukaan ja parlamentilla on mahdollisuus puuttua tähän siinä vaiheessa, e, ennen kuin nämä ovat valmiina. Mutta tällä hetkellä kysymys on vain toimenpiteistä yhteen törmäysten välttämiseksi ilmassa. Nyt antaisin DG Movin edustajalle puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja hyvää huomenta minunkin puolestani. Te pyysitte antamaan hieman enemmän taustatietoja useista eri teksteistä, jotka ovat nyt komiteamenettelyssä. Siellä on täytäntöönpanoasetus 216-2008 ja viimeinen kokous järjestettiin lokakuussa, jossa käsiteltiin useita eri tekstejä. Ja kaikkia näitä tekstejä ei ole vielä toimitettu neuvostolle ja parlamentille käsiteltäväksi tai valvottavaksi, koska me emme ole ihan täysin päättäneet vielä keskusteluja niistä. Mutta joitakin tietoja rekisteriin on jo laitettu keskusteluista, joita kokouksissa käytiin. Tässä pyritään muuttamaan asetusta asetusta, joka käsittelee lentohenkilöstön valmiuksia ja siihen liittyy useita eri asioita – nämä asiat eivät aina kuitenkaan liity toisiinsa aina, koska nyt meillä on jo tietyt perusasetukset muun mm. muassa lentohenkilöstön lisensseistä ja sellaisista. Me pyrimme nyt kerran vuodessa päivittämään niitä noin kolmella neljällä muutoksella. Eli useita muutoksia aina kerralla tulee. 1178 asetus lentäjien koulutuksesta ja lisessoinnista. Siinä pyritään nykyaikaistamaan äh, tiettyjä koulutus, koulutuksia ja lisäksi kaikkien lentäjien täytyy äh, osata käyttää uusia kaikkia laitteistoja, joita lentoliikenteessä käytetään. Useiden vuosien aikana tätä tehdään esimerkiksi uudet lentäjät, jotta heidän täytyy saada tällainen tietty instrument rating ja toki myös kokeneillekin lentäjille niitä uusitaan. Tätä tekstiä ei viime komitean kokouksessa saatu täytettyä. Siellä oli useita selvennyspyyntöjä emmekä voineet niitä antaa siinä kokouksen aikana. Ja sen jälkeen sitten annoimme tekstin vasta kokouksen jälkeen niin, että siitä äänestettäisiin kirjallisessa menettelyssä ja tämä tehtiin vain muutama päivä sitten. Teksti meni läpi ja se toimitetaan parlamentille ensi vuoden alussa. Toinen teksti, jota käsiteltiin liittyi tähän operointi 965 2001 asetukseen. Ja siinä myös ehdotettiin joitakin muutoksia muun muassa palveluntoimattajien tietoon ja lisäksi helikopterien meren ylittävät palvelut olivat tässä mukana, koska joitakin onnettomuuksia on tapahtunut ja EASaltakin pyydettiin niistä lausuntoa. 965-asetusta pyritään siis muuttamaan. Ja viimeisessä komiteakokouksessa tekstistä ei ollut ristiriitaa lukunottamatta yhtä kohtaa, jossa haluttiin muuttaa lähestymistapaa uusien säännösten käyttöönottoon. Ja tähän haluttiin ottaa sellainen opt-out kausi niin, että jäsenvaltiot voisivat itse päättää jättäytyä tämän ulkopuolelle kahden vuoden ajaksi. Ja useita ongelmia tässä on ollut, koska aikaisemmin, koska tilanne on ollut niin erilainen eri jäsenvaltioissa, piti aina selventää kunkin jäsenvaltion tilannetta, oli ongelmia myös vastavuoroisen tunnustamisen suhteen ja siksi nyt päätimme muuttaa tätä järjestelmää niin, että kaikki jäsenvaltiot voivat soveltaa opt-out-mahdollisuutta, kuin aiemmin niin ei ollut. Ja nyt sitten on aikaa kaikki vanhat säännöt muuttaa tai korvata uusilla säännöillä esimerkiksi uusien sääntöjen mukaiset uudet lisenssit eivät ole vielä täysin sovellettavissa emmekä siksi voineet vielä tekstistä äänestää. Me palaamme siihen ensi kokouksessamme todennäköisesti helmikuussa ja pyrimme sitten saamaan tähän siirtymäkauteen liittyvään oikeudelliseen ongelmaan jonkun ratkaisun. Sitten kun teksti hyväksytään, niin varmaankin parlamentille toimitetaan maaliskuussa tämä teksti. Viimeinen asia, jonka halusin mainita, oli muutos asetukseen 1332 kautta 2011. Se on hyvin erityinen asetus, joka koskee yhteentörmäysvaaraa ilmassa. Ja siellä on lausun, siitä on lausunto 4 kautta 2014. Tekstistä ei ollut erimielisyyksiä. Oli hirvittävän tärkeää, että useat kohdat mukautetaan yhteistä eurooppalaista ilmatilaa koskeviin sääntöihin. Sitä taas käsittelee toinen komitea ja teksti hyväksyttiin ja uskon, että se on myös lähetetty parlamentille tarkasteltavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Yes. Kiitos. George Bach, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita mielestäni. Ja minusta hieman tuntuu, että me olemme jo, no ei nyt ihan eh, aikaa menettäneet, mutta joka tapauksessa tekstiin olisi pitänyt olla jo käytössä. Jälleen meidän pitää tässä odotella. Sanoitte, että helmikuussa ja että tässä on tietty tiettyjä opt-out-ongelmia. Maaliskuussa sitten ehkä. No, kyllä meidän pitäisi tarkastella näitä tekstejä ihan konkreettisesti. Ja ehkäpä komissio voisi hieman tarkemmin kertoa onko kyseessä jäsenvaltioiden aiheuttamat ongelmat vai onko kyseessä jotkin muut ongelmat. Danke sehr. Kiitos. No niin, Gesine Meister. Ja, vielen Dank, an die Kommission für die... Kiitos äh, komissiolle esittelystä. Minulla on vain yksi kysymys äh, liittyen äh, pilottien koulutuksiin. Onko se niin, että lentokoneet ovat yhä parempia ja parempia, koska eihän äh, eivät pilotit enää tänään itse lennä, vaan koneet lentävät äh, itsekseen autopilotilla. Eli pitäisikö koko tämä koulutus muuttaa sen vuoksi? Eli miten pitkälle, en ole saanut tähän vastausta, liittyen tähän tekniikkaan, niin että kykenevätkö pilotit kuitenkin itsekin toimimaan? Vai eh, toimiko tässä, toimitaanko tässä niin, että konetta ohjataan maasta vähän niin kuin avaruuslennoilla? Danke, Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch. Merci, Monsieur President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Mä kohta 14 meidän esityslistallamme kuvaa erittäin hyvin sitä, mistä äsken puhuin. Ja ilmeisesti te ymmärsitte minut väärin. Minä sanoin, että me jatkuvasti, jatkuvasti keskustelemme teksteistä, jotka muuttavat olemassa olevia sääntöjä tai direktiiviä, joita meillä oli käsissä. Me emme ole voineet perehtyä niihin ajoissa. Vastasitte minulle, että asiakirjat ovat jaettuina. Minä luin, minä luin erittäin huolellisesti minulle jaetun tekstin, mutta mistä tässä nyt puhutaan? Me puhumme uudesta asetuksesta, jonka tarkoituksena on muuttaa, muuttaa 1032 vuodelta 2011 nimenomaan artikla 4. kollegoista, täällä läsnä olevista kollegoista perehtynyt tähän alemassa olevaan tekstiin artiklaan numero 4. Ei kai. Pitäisikö meidän tehdä vähän perusteellisempaa tutkimustyötä asiakirjojen pohjalta. Minä myönnän, että en pysty keskustelemaan tästä tekstistä, joka tulee muuttamaan uutta tekstiä. Minulla ei ole tarpeeksi alustavaa materiaalia hallussani. No, jos tämä, jos kaikki tämä olisi hoidettu erittäin hyvin, aa, olisi valmisteltu hyvin, niin silloin tämä sujuisi paljon paremmin. Meillä pitäisi olla vähintään tämä artikla neljä silmien edessä. Also ich bin kein Jurist, aber an dem Punkt stimme ich Ihnen zu. Ich kann en ole juristi, mutta olen samaa mieltä. En voi puhua tekstistä, jota en tiedä tai tunni. Mutta me saamme joka viikko komitologia newsletterin, jossa on kaikki tekstit kaikilla kielillä. Jos valmistautuu kokoukseen, valiokunnan kokoukseen, niin lukee sen. Ja jos ei sitä lue, niin sitten ei ole valmistautunut. Mutta te saatte kaiken omissa, omilla kielillänne. Ismail. Kiitos. Yksi kysymys komissiolle vielä. Kun me nyt tässä puhumme tästä aiheesta, tämä sopii siihen aika hyvin. Noin kaksi viikkoa sitten saksalaisessa lehdessä, Spiegel-lehdessä sanottiin, että saksalaiset lentoyhtiöt German Wingsien onnettomuuden jälkeen haluavat viedä lävitse sen, että pilotteja testataan ilmoittamatta ja epäsäännöllisesti huumeista, alkoholista ja lääkkeistä. Tiedättekö te tästä suunnitelmasta ja miten suhtaudutte siihen? Ja sitten minä viimeisenä. Minullakin olisi kysymys, mitä tehdään German Wings, tai mitä on tehty German Wingsin onnettomuuden jälkeen? Pilotin psyykkiset ongelmat, miten niitä tutkitaan? Ja mitä tehdään esimerkiksi pilottien väsymykselle? Miten sitä tutkitaan? Mihin pannaan rajat? Ja viimeinen asia, josta me olemme puhuneet jo ö, vuosia, eli matkustamon ilmanlaatu. Ö, on ollut tilanteita, joissa molemmat pilotit ovat nukahtaneet, kun ilmassa on ollut myrkkyjä. Eli onko teillä jonkinnäköistä kantaa tähän? millä tavalla äh, voidaan toimia tämän myrkyllisen äh, ilman äh, tarkastamiseksi, koska se vaikuttaa sekä matkustajiin että pilotteihin. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisestä kohdasta ja siitä, milloin tekstit tulevat saataville. Ne eivät itse asiassa ole myöhässä, vaan te otatte niin nopeasti asiat esityslistalle. Te olette siis nopeita. Ja ko- koska komitea ei ole näistä kahdesta tai kolmesta tekstistä vielä äänestänyt, niin niitä ei ole voitu tuoda. Ja vasta muutama päivä sitten saatiin yhdestä tekstistä tämä äänestys hoidettua, ja me voimme lähettää tekstin parlamentin tarkastettavaksi vasta sitten, kun se on komiteassa hyväksytty, ja me aiomme tehdä sen ensi kokouksessa aikaisintaan. Sitten lentäjien koulutuksesta teknisen kehityksen takia. Tämä on tärkeää erityisesti suurten äh, lentokoneiden koulutuksessa. Nythän äh, lentokoneet ovat yhä pidemmälle kehittyneitä ja siksi lentäjiäkin koulutetaan, mutta lentäjiä on aina ennenkin koulutettu tietyn lentokonetyypin mukaisesti. Ja toki me annamme tiettyjä ohjeita esimerkiksi siitä, että koulutus on mukautettavaa lentokonetyyppiin ja niin edelleen. Ja tässä nyt puhumme erityisesti pienemmistä koneista ja yksityiskoneiden lentäjistä, joiden pitäisi voida käyttää tällaisia hyvin suorituskykyisiä navigointijärjestelmiä ja toimia tuolla ilmassa. Tässä otetaan myös käyttöön tiettyjä laitteita ja e, silloin kun lentäjien täytyy myös voida osata käyttää niitä. Ja siksi myös koulutusta on kehitettävä sitä mukaan, kun e, lentokoneiden tekniikka nykyaikaistuu. Me emme ole vielä keskustelleet komiteassa ihan kaikesta. EASA on itse siis German Wingsin tapauksesta ja siihen liittyvistä toimista, ja EASA on jo itse siitä keskustellut. Ja toki me tarvitsemme tässä hyvin yksityiskohtaista työtä. Meidän täytyy yhdessä asiantuntijoiden kanssa käsitellä sitä, millaisia ehdotuksia pitäisi tehdä ja miten voidaan antaa tiettyjä ohjeaineistoja ja hyväksyä ohjeita muutenkin. Ja tämä on nyt tarkoitus tehdä vuonna, vuoden 2016 aikana. Ja palaamme sitten asiaan, kun ehdotukset todella ovat pöydällä. Sitten taas ohjaamon ilma. Tämäkään ei ole mikään uusi asia. Asiaa tarkastetaan jatkuvasti. Ja nyt kaikki, kaikkien raportointiasetusten mukaan täytyy nyt raportoida kaikista ongelmista, joita ehkä tuolla ohjaamon ilmassa havaitaan, sisäilmassa siis, ja tätä asiaa pitäisi myös tarkastella vähän enemmän, koska tieteelliset tiedot eivät ole vielä ihan täydellisiä. Tässä puhuttiin myös väsymyksestä ja nyt on uusia sääntöjä lepoajoista ja lentoajasta – ja ne tulevat ensi vuoden alussa voimaan. Ja tällä hetkellä lentoyhtiöillä onkin kiire ottaa näitä uusia lentoaikarajoituksia käyttöön. Se taitaa olla helmikuussa, kun ne tulevat voimaan. Kiitos. Kiitos. Sitten määräajat, sisäinen määräaika 28. tammikuuta 2016, 28. ja Euroopan parlamentin 11. maaliskuuta, 11. maaliskuuta 2016. So, wir kommen dann. No niin, sitten siirrymmekin kuulemiseen kansainvälisessä lentoliikenteessä ja pyydänkin puhujia tänne eteen.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 So, wir haben sechs Redner, die ich gleich vorstellen werde. No niin, meillä on kuusi puhujaa. Ja sen jälkeen me käymme keskustelun. Meillä on tarpeeksi aikaa. Minua ilahduttaa, että te olette kaikki tulleet paikalle kuuntelemaan kuulemistilaisuutta äh, aiheesta kilpailu kansainvälisessä lentoliikenteessä. Ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron Klaus Gailille, DG Movist. Ei, anteeksi, anteeksi. Ei. Alan Lumbroso ekonomistista OECD International Transport Forum Paris. Saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dankeschön, Chairman. Uh, good morning, everybody. Honorable Parliament. Hyvää huomenta kaikille, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On todella kunnia olla täällä teidän kanssanne tänään ja kertoa hieman omista käsityksistämme kilpailusta kansainvälisessä liikenteessä ja erityisesti Euroopan unionissa. Nimeni on Alain Lambroso ja olen OECDn kansainvälisen liikennefoorumin ekonomisti ja teen siellä lentoliikennealan tutkimusta. Aivan erityisen lämpimästi haluaisin kiittää valiokunnan sihteeriöstä kutsusta ja myös erinomaisesta tutkimustyöstä, jota komissio on tehnyt ja julkaissut aikaisemmin. Siitäkin haluaisin kiittää. Sieltä saimme todella hyödyllistä tietoa ja monesta asiasta keskustelemmekin tänään ja katselemme, mikä tilanne on. No aivan nopeasti sanottuna, mikä on ITF. Me olemme hallitusten välinen organisaatio. Meillä on 57 eh, jäsenvaltiota. Me emme puhu tavallaan jäsenvaltioiden puolesta. Me olemme riippumaton tutkimusjärjestö. Meillä on tällaisia ajatushautomoita ja teemme todella laaja-alaista tutkintoa tällä hetkellä tutkimusta tällä hetkellä juuri lentoliikenteestä ja sen organisoinnista ja jäsenvaltiot ovat auttaneet meitä hyvin paljon. Me järjestämme myös aina joka vuotisen liikenneministereiden kokouksen Leipzigissä. Hyvin lyhyesti lentoliikenteestä EU:ssa. No en mene ihan yksityiskohtiin, mutta kyse on todella tärkeästä äh, alasta. Noin 365 miljardia euroa vuosittain, yli 5 miljoonaa työpaikkaa. Se on todella suuri markkina-ala ja tärkeää myös meille me olemme huomanneet kuitenkin, että keskipiste on siirtymässä itään enemmän EU-sta ulkopuolelle, lähinnä Aasiaan. Ja nyt kun katsotaan vaikkapa 2008-2014 vuosia, niin EU-ssa matkustajaliikenne on kasvanut mutta EUn liikenne ei kuitenkaan kasva yhtä suurella tahdilla kuin EUn ulkopuolella. Ja meillä on tällainen ennustusmalli ja 310 markkina-aluetta maailmanlaajuisesti on siinä mukana ja me yritämme, me olemme ennakoineet, että vuoteen 2030 mennessä EUn lentoliikenne kaksinkertaistui suunnilleen. Se on yli 140 prosenttia ja jopa kolminkertaistuu Afrikassa ja Aasiassa. Ja tämä kertoo siitä, että lentoala kasvaa ja kasvaa voimakkaasti, mutta kuitenkaan EU:ssa ei niin voimakkaasti kuin muualla ja siksi EUn markkinaosuus ajan kuluessa pienenee. Tähän liittyy toki väestökysymyksiä, muuta liikennepolitiikkaa. Ja silti EU:ssa lentoliikenne kaksinkertaistuu ja siksipä on pohdittava ilmatilan ruuhkautumista, lentokenttien ruuhkautumista. Meidän pitää hallita tätä systeemiä paljon paremmin, jotta olemme valmiita tulevaan kysyntään, koska kysyntä kasvaa jatkossa. Kun sitten tutkitaan kansainvälistä kilpailua lentoliikenteessä, niin yksi tutkimushankkeiden keskipiste on ollut se, ovatko toimintaedellytykset tai toimintaolosuhteet tasapuoliset ja mitä sillä tarkoitetaan. Meillä on neljä tär- hyvin eh, korkean alan eh, lentoliikenneasiantuntijaa, joiden on täytynyt myös sopia siitä, mitä tällä oikeastaan edes tarkoitetaan, mitkä ovat nuo määritelmät tälle. Ja jos nyt katsellaan vaikkapa Chicagon yleissopimusta. Siellä puhutaan tasavertaisista mahdollisuuksista, mutta missään ei mainita tasavertaisia tuloksia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että toiset hyötyy toisten kustannuksella. Ja kun puhutaan tasapuolisista toimintaedellytyksistä, niin silloin täytyy vain pystyä toimimaan niissä edellytyksissä, jotka annetaan. Ja meillä on siellä Lufthansalta varastettu erinomainen kaavio, eri lentoliikenteistä. Ja nyt näkee se, että mitä enemmän on ulkopuolella, niin sitä helpompi ympäristö se on. Ja mitä enemmän on täällä EUn sis- tai kuinka mitä enemmän on siellä keskipisteessä, niin sitä vaikeammat toimintaolosuhteet ovat. Lufthansa on siellä keskellä. Ja tässä haluttiin verrata Lufthansaa ja muita eurooppalaisia lentoyhtiöitä. Tässä tällainen lentoliikenteen fasiliteettimatriisi. Ja nyt voidaan huomata, että toimintaedellytykset ovat hyvin erilaiset, eli ajatus tasavertaisista toimintaedellytyksistä muuttuu todella paljon, kun nähdään, miten erilaisissa oloissa lentoyhtiöt ympäri maailman toimivat. Ja valtion tukia käsittelimme tutkimuksissa todella tarkasti. EU:ssa on hyvin tarkat säännöt siitä, mitä valtion tuki on ja mikä on sallittua, ja komissio on tehnyt todella paljon työtä jäsenvaltioiden suhteen, jos on havaittu, että valtion tukia on käytetty väärin. Ja muissa maissa ei sitten ehkä olekaan tällaisia sääntöjä, ja yleensä kansallisilla hallituksilla on mahdollisuus itse päättää valtion tuista ja maksaa niitä yhtiöille sen mukaan, kun haluavat jossain muualla. Eli EUn ulkopuolella ei ole selkeitä sääntöjä siitä, mikä on valtion tukea ja mikä ei. Ja Yhdysvaltain raportista Open and Fair Skies siellä on todella tarkkaa tietoa siitä, mitä tällä tarkoitetaan. Tässä voitaisiin monia argumentteja esittää. Mutta sitten kun katsotaan näitä eri kategorioita, mitä pidetään valtion tukena, mitä ei, ja Yhdysvaltion tapauksessa jotain pidetään valtion tukena sitten taas jossakin Arabiemiraateissa sitä ei pidetäkään valtion tukena. Ja tämä on todella mielenkiintoinen kysymys. Eli pitää ensinnäkin määritellä se, mikä valtion tuki on. Ja ei ole myöskään olemassa mitään maailmanlaajuista tai kansainvälistä järjestelmää, joka, jolla hallinnoitaisiin valtion tukia ja miten puututaan siihen, jos valtion tukia käytetään väärin. IKA on kehyksen mukaisesti pitäisi siis saada perusmääritelmä sille, miten voidaan mikä on valtion tuki, miten sitä voidaan käyttää ja minkälaisiin toimiin voidaan ryhtyä, jos se ei ole sallittua. Tämä on ihan ehdottomasti tehtävä maailmanlaajuisesti sopivassa kontekstissa. Tätä työtä on jo tehty paljon, mutta edelleen on paljon työtä jäljellä. Ehkä puhuja voi tässä käyttää vielä muutaman sekuntin ihan lyhyesti. Haluaisin vielä todeta, että me haluaisimme ehkä vähän kiinnittää huomiota rahtiliikenteen vapautu- vapautumiseen rakentavalla tavalla. Täytyy sanoa, että EU on vapauttamisen alalla muita lainkäyttöalueita huomattavasti edellä. Ja vähän lähtöpisteitä ajateltavaksi. Ei varmasti koskaan tulla näkemään tilannetta, jossa lentoliikenteen toimintaolosuhteet olisivat täysin tasavertaiset, mutta hyvin tärkeää on se, että sekä huolintayritykset että matkustajat saavat tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää näitä palveluja ja koko toimitusketju on otettava huomioon markkinaperusteisesti. Ja meillä todella on sitten Leipzigissä toukokuussa vihreän osallistavan kasvun huippukokous. Kiitos. Ai, niin minäkin olin yllättynyt, että luulit, että se on 10 minuuttia. Kuusi minuuttia tämä oli. Seuraava sitten on äh, herra Kan, joka on toimitusjohtaja. Äh, herra Kan, olkaa hyvä. Äh, kiitos herra Kramer, hyvät jäsenet. Kiitokset siitä, että minut kutsuttiin tänne. Olen, on hienoa, että minut kutsuttiin tänne ja kertomaan hieman meidän näkemyksiämme sekä Euroopan että kansainvälisestä ilmailusta. Eli kollega juuri kertoi meille hieman äh, tietoja jo niin en kerro teille yksityiskohtaisesti uudestaan niitä. Mutta me uskomme, että 90-luvulla sisämarkkinoiden myötä tuli paljon uusia mahdollisuuksia, bisnesmalleja, vaihtoehtoja ja valintoja kuluttajille, enemmän eriytymistä markkinoille ja niin edelleen. Ja äh, ikävä kyllä, sen jälkeen kun Eurooppa on ollut roolimallina viimeiset kymmenen vuotta, niin äh, Euroopan teollisuuden kilpailukyky on äh, laskenut verrattuna globaaliin tilanteeseen. Muissa maailman osissa on tunnustettu myös ilmailun rooli. Me olemme pyytäneet että hyvin kauan, että komissio ottaisi tällaisen yleisemmän, kattavamman suunnan ja suhtautumisen lentoliikenteeseen. Ja meidän suunnitelmassamme, jonka julkaisimme kaksi vuotta sitten, me vaadimme ihan avainelementtinä sitä, että olisi yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla. Tässä herra Lumbroso puhui ihan mielenkiintoisia asioita tästä yhtäläisistä edellytyksistä. Me uskomme, että yhtäläiset edellytykset on välttämätöntä, koska me kilpailemme ja toimimme hyvin kilpailussa ympäristössä sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Me pyysimme komissiolta hyvin selkeästi kolmea avainelementtiä, eli että säädellään silloin, kun todellakin tarvitaan lainsäädäntöä, että täytäntöön pannaan olemassa olevaa äh, lainsäädäntöä ja että ei ylikuormiteta teollisuutta kustannuksilla tai ylisäätelyllä, koska yksi kaikkein tärkeimmistä asioista Euroopassa on se, että huolehdimme ensin äh, omasta äh, talostamme ja katsomme, mitä tapahtuu ensin kotona ja sitten vasta mitä muualla. Lento strategia, joka julkaistiin pari viikkoa sitten, hyvin selkeästi sanoo, että lentoliikenne tukee Euroopan taloutta, BKTtä yli miljardilla eurolla päivässä ja työllistää 5,5-9 miljoonaa ihmistä riippuen siitä, minkälaista määritelmää käyttää suoratyöt, suora, suora vaikutus tai syklinen vaikutus. Eli tämä tuo vaurautta, työllisyyttä, kasvua ja Euroopan elpymistä. Ikävä kyllä, saman, vaikkakin äh, lentoliikenteen vaikutus taloudelle tunnustetaan, niin äh, todellisuudessa se ei näy. Teollisuus on hyvin äh, kilpailutettua ja marginaalit ovat pienet. Mutta meidän mielestämme on kuitenkin ihan välttämätöntä, että meillä on EUn oma lentoteollisuutta, joka palvelee parhaiten meidän strategisia intressejämme, työllisyyttä, taloutta ja konnektiivisuutta. Esimerkiksi lennot EUsta ja EUn, EUn EUssa toimivalla työ, lentoyhtiöllä tuo noin neljä kertaa enemmän työllisyyttä kuin ei-EU-lentoyhtiö. Joten se, että tuettaisiin kestävää EUn lentosektoria, on tärkeää ja me toivomme todellakin, että Euroopan komission strategia tulee olemaan tässä merkittävä. Kuten sanoin, kysymys on myös siitä, että pitää järjestää myös omat asiansa, EU-markkinat, niitä ei voida hoitaa eristäytyneenä. Tässä on kysymys pitkästä ketjusta, jossa on toimittajia, palveluntarjoajia ja niin edelleen. Kun markkinat liberalisoitiin, myös lentoyhtiöt liberalisoitiin, mutta ei loppuosa tästä ketjusta. Tässä on paljon esimerkkejä monopolistisesta palveluiden tarjoajasta. Ja esimerkiksi yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on ehkäpä paras esimerkki hyvistä vaikutuksista. Me kilpailemme globaaleilla markkinoilla, joten eurooppalaiset säätelijät ja poliitikot, me kehottaisimme, että te, te katsoisitte, miten kaikki päätökset vaikuttavat kilpailukykyyn globaalisti ja esimerkiksi päästökauppajärjestelmä ja viimeisimmät keskustelut äh, matkustajarekistereistä ja niin edelleen ovat äh, hyvin selkeitä esimerkkejä tästä vaikutuksesta. Ja sitten ulkoiset komponentit, äh, jotta voisi saada aikaan lentosuhteita, ilmailusuhteita EUn ja EUn ulkopuolisten maiden kanssa meidän mielestämme ensimmäinen prioriteetti pitäisi olla se, että varmistetaan säätelykehys. Ja tässä kehyksessä pitäisi huolehtia äh, kilpailun äh, tasa-arvosta ja yhtäläisyydestä. Ja me olemme siksi hyvin pettyneitä, että Euroopan komission strategiassa ei oteta esiin asetuksen 868 tarkistusta, koska tämä olisi voinut olla avainväline tämän tilanteen ratkaisemisessa. Oikeudenmukaiset äh, kilpailuasiat, kuten edellinenkin puhuja sanoi, siihen liittyy valtion apu ähm, ja äh, se, mitenkä äh, kilpailijat ovat vaikuttaneet negatiivisesti esimerkiksi sisämarkkinoihin. Tästä on puhuttu monella tasolla, mutta ei ole päästy yhteisymmärrykseen vielä. Mutta me tuemme komission pyrkimyksiä saada aikaan yhtäläiset ja reilut edellytykset kahdenvälisissä sopimuksissa. Me olemme myös puhuneet omistajuuden ja valvonnan liberalisointia, mutta toki me ymmärrämme, että tämä vaatii paljon, mutta kannamme osaltamme mielellämme vastuuta siinä. Me olemme tukeneet äh, myös äh, suhteita ja sopimuksia äh, esimerkiksi Turkin, Meksikon, Armenian ja Persialahden maiden kanssa. Neuvottelut Brasilian kanssa, jotka käynnistivät 2010, niin ne olisi pitänyt johtaa kattavaan sopimukseen 2011. Näin ei käynyt. Me neuvottelemme yhä vielä brasilialaisten kanssa – Käytän Brasiliaa vain esimerkkinä, kun komissio, takaa, eh, tai kun komissio saa neuvottelumandaatin parlamentilta ja neuvostolta, niin meidän mielestäni sen ei pitäisi olla mikään tällainen blanko mandaatti, vaan siinä pitäisi olla selkeät eh, puitteet ja aikataulu. Me tuemme myös Persianlahden vuoropuhelua EUn ja Persianlahden maiden kesken. Vaikkakin tässä on kysymys yksittäisistä lentoyhtiöistä, me uskomme, että tällainen yleistason neuvottelu EUn ja Persialahden yhteistyöneuvoston kesken pitäisi jatkua. Ja me yritämme selittää, mistä Euroopassa tässä on kysymys, millä tavalla liberalisoidaan ja mitä tehdään. Kiina askel askeleelta turvallisuussopimus ensin, horisontaalinen sopimus ehkä toisena ja sitten sen jälkeen me voimme puhua kattavasta sopimuksesta ajan myötä. Kiinan kohdalla on yksi erityispiirre. Meidän täytyy ymmärtää, että kun me neuvottelemme Kiinan kanssa, niin meillä on kysymys kuten Venäjän ja Siperian ylilento. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia tässä, että eurooppalaisia lentoyhtiöitä ei pidetä panttivankina siinä vaiheessa, kun saamme aikaan neuvottelutuloksen Kiinan kanssa. Tämä oli viimeinen, mitä haluaisin sanoa. Anteeksi, että hieman ylitin puheaikani. Kiitokset esityksestä. Ja seuraavaksi John Hanlon. Olkaa hyvä. Good morning and thank you, Mr. Chair. Hyvää huomenta ja kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että myös Elfaa saa esittää näkemyksensä Euroopan halpalentoyhtiöiden yhdistyksen jäsenet vastaavat noin puolesta Euroopan lentoliikenteestä ja toimii kattavasti EUn sisämarkkinoilla. Te tunnette suurimman osan näistä tässä näkyvistä jäsenistämme. Ja meidän näkemyksemme ilmailumarkkinoista on se, että vapautus on oikea tie eteenpäin ja me tuemme sitä siellä, missä se toteutuu, mutta vapauttaminen ei ole toteutunut joka paikassa. Ja sisämarkkinoilla ei ole näkynyt vielä läntisessä maailmassa se, että vapauttaminen olisi helpottanut markkinoille pääsyä sitä rajoitetaan edelleen monissa tapauksissa. Ja se, missä EU on vapauttanut tätä, hinnat ovat laskeneet kuluttajille, valikoima, reittivalikoimaa on enemmän ja muitakin hyötyjä on tullut. Mitä sitten vapauttamisesta hyödytään? Ensinnäkin yhteyksien määrä. Sehän on yksi koko lentoliikenteen strategian keskipisteistä. Ja vapauttamisen jälkeen erityisesti Euroopassa ei ole koskaan ollut näin paljon yhteyksiä kaupunkien välillä. Ihmiset lentävät enemmän ja 10 prosenttia prosenttia, jos tulee uusia kaupunkien välisiä yhteyksiä, niin se johtaa 0,5 prosentin kasvuun kansallisessa BKT. Eli tämä hyödyttää siis jäsenvaltioiden taloutta, lisää työllisyyttä ja myös lisää kilpailua. Kuluttajat myös hyötyvät, koska heillä on enemmän valikoimaa ja hinnat laskevat. No sitten vapauttamisen esteistä. Eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat todella kehittäneet lentoliikettä ja koko ilmailuala. Me olemme ylpeitä siitä. Ja sen sijaan, että aina katsomme taaksepäin, pitäisi myös katsella vähän tulevaisuuteen ja olla yhtä pioneereja, edelläkävijöitä tulevaisuuden suhteen kuin mitä olimme aikaisemmin lentoliikenne on yhä enemmän ja enemmän globaali markkina ja nämä markkinat muuttuvat koko ajan. Kuitenkin muutosta pelätään ja se näkyy erityisen selvästi tietyissä jäsenvaltioissa, koska tietyt jäsenvaltiot katsovat, että omat piilotellut edut kärsivät vapauttamisesta ja usein perusteena on se, että katsokaa nyt mitä meidän markkinaosuuteillemme on tapahtunut. Mutta markkinaosuus ei koskaan tule ilmaiseksi ja automaattisesti, vaan se täytyy ansaita ja sen eteen täytyy tehdä jatkuvaa työtä. Ja usein myös väärin ajatellaan siitä, että joku voisi omistaa omat kansalliset markkinat. Ei todellakaan ole kyse siitä, vaan kuluttajat saattavat mieluummin ottaa tai ottavat mieluummin jonkun valitsevat kilpailijan, jos valikoima ja hinnat ovat paremmat. No sitten kilpailusta käytännössä. Me olemme kuulleet paljon näistä Persianlahden alueen lentoyhtiöistä. Ja me itkemme sitä, että ähm, me nyt kärsimme näiden yhtiöiden tulosta, mutta siellä on kuitenkin hyvin paljon investoitu infrastruktuuriin, rakennettu uusia kiitoteitä ja kaikki eri teollisuuden alat ovat hyötyneet siitä ja näissä maissa on myös voitu hyötyä eh, maantieteellisestä sijainnista. Ja me emme saisi jatkuvasti valitella tätä ja itkeä tämän asian takia, vaan meidän pitäisi myös ryhtyä tällaisiin toimiin. Meillä on jatkuvasti Euroopassa ongelmia. Me verotamme lentoliikennettä kuin jotakin lypsylehmää ja täältä varmasti saan kohta vastapuolelta rajoa kommenttia, mutta meillä on todella suuria menestyksekkäitä lento, lentokenttiä. 60 menestyksekkäimmästä lentokentästä on Euroopassa. Mutta meillä on myös tiettyjä lentokieltoja yöaikaan. Tämä on tietysti jokaisen valtion oma valinta – mutta ei voi valittaa, jos joku toinen hallitus suhtautuu tähän alaan eri tavalla. Siitä täytyy ottaa opiksi ja lähteä kilpailemaan. No, miten voimme sitten parantaa kilpailukykyämme? Meillä on Euroopassa erilaisia rangaistus- tai sanktiomenetelmiä. Meillä on yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Me tiedämme, miten sen pitäisi toimia. Meillä on asetus, mutta se ei toimi vielä käytännössä. Meillä on rajoituksia ilma-alueella. Niistä kerätään kovia maksuja. Ja me ajateltiin, että että päästökauppajärjestelmä toimisi ja saataisiin jonkinlainen kansainvälinen järjestelmä. Ja nyt sitten kun tulee tämä kansainvälinenkin järjestelmä, niin ei meidän voi olla kahta järjestelmää, vaan tämä kansainvälinen sitten eh, sivuuttaa eurooppalaisen päästökauppajärjestelmän ja nyt ICAOkin kehittää tähän ratkaisuja. Pitäisi katsoa sitten hieman, että miten tästä mennään eteenpäin. Mahdollisuudet ovat todellakin kasvaneet. Todellakin puhun tässä Chicagon yleissopimuksen termeistä, jossa puhutaan mahdollisu- tasavertaisista mahdollisuuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset lentoyhtiöt voivat, tai niillä on mahdollisuus lähteä kilpailemaan tasavertaisesti. Mikään ei takaa sitä, että kaikille tulisi hyvät tulokset. Se on jokaisen ja erityisesti lainsäätäjien tehtävä sitä säännellä. Jos nyt ajatellaan vapauttamista Yhdysvalloissa, niin ja verrataan tilannetta EU-hun, niin EU:ssa on hyvin paljon ongelmia tai eurooppalaisilla lentoyhtiöillä, koska siellä on ähm, vaikkapa tiettyjä rajoituksia päästä jollekin lentokentälle tai porttialueille, terminaaleihin. Siellä on kyllä todellinen kansallinen suojaohjelma Fly American Yhdysvalloissa. Siellä ei haluta, siellä suojataan omaa markkinaa ja ja edelleenkin esimerkiksi hallitusten työntekijät joutuvat lentämään kansallisilla yhtiöillä. Eli täällä on todella paljon tällaista kahdella äänellä puhumista. Ja lopuksi sanoisin, että miten me pääsemme tästä eteenpäin niin, että jatkamme vapauttamisen tiellä ja toivon, että neuvosto antaa sellaiset valtuudet, että kaikille eurooppalaisille lentoyhtiöille saadaan tasavertaiset toimintaolosuhteet ja että EU-hallitukset myös valmistautuvat tähän. Jos tämä prosessi ei onnistu tai hidastuu, niin se saattaa johtaa siihen, että toimintaolosuhteet eivät ole hyvät ja kaikkia mahdollisuuksia ei voida hyödyntää. Eli meidän täytyy katsoa eteenpäin, eikä miettiä sitä, mitä meillä oli aiemmin. Kiitos, mutta meidän pitää pitää kiinni ajoista. Milloin sanottiin, että lentokoneet ovat aina myöhässä? Enpä tiedä. Sitten seuraavaksi herra Polocek. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja arvon parlamentin jäsen, että äh, kaikkien näiden äh, puhujien jälkeen hienoinen esityksineen päätin, että en tee tällaista äh, diaesitystä. Ja tämä oli ehkäpä ihan hyvä päätös. Ensinnäkin haluan kiittää sitä, että me saimme tulla tänne puhumaan lentäjien puolesta. Tämä on tärkeää meille. Haluaisin aloittaa siteeramalla. Strateginen lentopaketti merkitsee mahdollisuuksien ikkunaa, jolla voidaan vahvistaa eurooppalaista lentosektoria Äh, avain äh, tekijänä kasvussa. Näin me näemme myös tämän. Näin, näin me, tätä mieltä me olemme meidän teollisuudestamme. Se mahdollistaa kasvua ja äh, laadukasta, laadukkaita työpaikkoja, mutta ikävä kyllä tämä sitaatti ei tullut Euroopasta, vaan yhdestä kaikkein, tämä tulee tuolta Persialahden maista. No, miksi me sitten haluamme puhua vahvasta eurooppalaisesta lentoliikenteestä ja miksi he puhuvat siitä? No he näkevät ymmärtävän, miten tärkeää äh, lentoliikenne on strategisesti. Se on tärkeä strateginen äh, sektori. Se luo kasvua, työpaikkoja, konnektiivisuutta ja se myös äh, johtaa meitä kehittyville markkinoille ympäri maailmaa. Ongelma on se, että tässä on epätasapainoa mantereiden välisessä lentoliikenteessä. Muutamia faktoja kattoja tässä. Jos ajatellaan Persianlahden lentoliikennettä EU-hun ja EU-sta noin 112 prosenttia kasvu, kun Euroopassa kasvu on 14 prosenttia. Pitkät matkojen lentokoneiden tilaukset Euroopassa 205 lentokonetta Emiraatit, Katar ja ATH, heillä on 604 lentokonetta tilattuna 200,9 ähm, dollari, miljoonaa dollaria, eli siis kolme kertaa enemmän. Eurooppalaisilla lentoyhtiöillä ei ollut kasvua pitkillä matkoilla viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin Persianlahden lentoyrityksillä on viisi kertaa enemmän kapasiteettia äh, kuin vuonna 2005. Ja esimerkiksi Ranskassa äh, luodaan 300 työpaikkaa per lentokone, 500 työpaikkaa äh, epäsuorasti ja Persianlahdella vain 50 suoraan ja 150 epäsuoraan. Eli äh, kaikki reitit, jotka menetetään muille lentoyrityksille, johtaa työpaikkojen menetykseen Euroopassa. Me uskomme, että Euroopan lento teollisuuden ei tarvitse pelätä maailmanlaajuista kilpailua muiden lentoyhtiöiden kanssa. Me eurooppalaiset pilotit eh, olemme todellakin avoimen ja reilun kilpailun puolesta, mutta me tarvitsemme yhtäläiset mahdollisuudet. No, miksi me sitten eh, lähdimme liberalisoimaan eh, lentomarkkinoita ja kieltämään valtion tukia, jos me nyt kuitenkin annamme pääsyn valtion, valtion omistamille tai tukemille lentoyhtiöille? Miksi kilpailu muiden maailman alueiden ja niiden lentoyhtiöiden kanssa on vähemmän ristiriitaista kuin esimerkiksi Aasian valtioiden kanssa? Ja suorat yhteydet näiden kahden maailmanosan kanssa EU ja ASEAN on äh, romahtanut dramaattisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä johtuu nimenomaan Persianlahden lentoyhtiöiden kilpailusta näillä reiteillä. Ne eivät äh, luo uutta kapasiteettia, vaan äh, korvaavat eurooppalaisia lentoja. Joten siis interkonnektiivisuus kärsii jo tänä päivänä. Toinen kysymys, voiko ulkomainen investointi persialainen maista Euroopan lentoteollisuuteen olla mahdollisuus? No, meillä on ollut jo tällaisia investointeja, mitä me näemme, nämä investoinnit eivät luo lisäkasvua, eivät paranna konnektiivisuutta vaan ylläpitävät kapasiteettia markkinoilla, jossa on jo ylikapasiteettia. Sen sijaan, että ne luovat uusia työpaikkoja, niin silloin työpaikkoja kuitenkin menetetään Euroopassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä investoinnit vähentävät äh, suoria yhteyksiä ja seuraukset meidän talouksillemme ovat, tulevat näkyviksi. Kuten mainitsimme, me tarvitsemme yhtäläiset edellytykset, jotta voimme kilpailla kolmansien maiden lentoyhtiöiden kanssa, mutta miten voimme saavuttaa tämän? Ensinnäkin kysymys on markkinoille pääsystä. Eurooppa on valtava ja arvokas markkina. Meillä on 500 miljoonaa eurooppalaista, jotka haluavat matkustaa ja vielä enemmän ihmisiä haluavat nähdä Euroopan ja vierailla sen kaupungeissa. Mutta tämä markkinoille pääsy voidaan myydä vain kerran, joten meidän täytyy varmistaa se, että saavutamme sen, mitä meidän pitää saada neuvottelemalla oikeat edellytykset. Ja jotta saavutamme reilun kilpailun ja mikäli komissio saa mandaatin neuvotella Persianlahden maiden kanssa EU-nimissä, me tarvitsemme eh, sitä, että nämä sopimukset ovat ehdottoman vedenpitäviä. Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että on vahva neuvottelumandaatti, joka keskittyy reiluun eh, kilpailuun ja eh, lisäliikennöintiluvat on jäädytettävä. Sen lisäksi täytyy saada vahvat ja erityiset luvut valtion avusta, avoimuudesta, ihmisoikeuksista ja työntekijöiden oikeuksien suojelusta. Ja me tarvitsemme myös sosiaalisen lausekkeen, vahvan sosiaalisen lausekkeen. Mutta ennen kuin jatkamme, pitäisi myös kysyä itseltään, mitä eurooppalaiset sitten voittavat tällaisilla sopimuksilla. Meidän pitäisi ennemminkin keskittyä siihen, esimerkiksi EUn asetus 868 kautta 2004 liittyen epäreiluihin valtiontukiin kolmansilla, kolmansista maista. On sääli, että tämä ei ole osa tätä lentopakettia ja toivomme, että me saisimme konkreettisen lainsäädäntöehdotuksen hyvin nopeasti. Ja lopuksi vielä mitä tulee äh, Persianlahden lentoliikenteeseen ja yrityksiin, ovatko ne Trojan hevosia Eh, jolla ne pyrkivät Euroopan markkinoille. Yksi asia on selvä. Meillä on nyt jo hyvin liberaalit säännöt eh, ulkomaisesta omistuksesta ja tätä ei todellakaan saa enää helpottaa. Sen päinvastoin täytyy vahvistaa sääntöjä ja huolehtia siitä, että eh, lentovalvonta on EUn käsissä tiukasti, ei ulkomaisissa käsissä. Pilotit haluavat aina olla ajoissa, joten lyhyestä virsi kaunis Yksikään teollisuus ei kykene kilpailemaan, eli ole yhtäläiset edellytykset, ja tähän me tarvitsemme teidän tukeanne. Kiitos. Kiitokset, ja sitten äh, herra Jankovic, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että myös Euroopan lentokentät ovat täällä edustettuina. Minulla on PowerPoint-esitys ja luotamme varmaankin tässä parlamentin tukeen diakuvien vaihtamisessa. Ensinnäkin haluan sanoa, että lentokentillä ulkoiset, ulkoinen ulottuvuus on hyvin tärkeä asia, koska tokihan se, että lentoyhtiöt kehittävät sekä rahti- että matkustajaliikenneverkkojaan on lentoyhtiöille ehdoton edellytys. Ja mitä enemmän sitten on yhteyksiä, niin sitä enemmän se tukee myös kasvua ja työllisyyttä. Ja tietysti kilpailun pitäisi ensisijaisesti johtaa siihen, että kuluttajat ja yritykset hyötyvät ja yhteydet lisääntyvät ja 20 vuotta sitten pyrittiin tähän, kun luotiin Euroopan sis- tai nämä sisämarkkinat lentoliikenteen alalla. Ja nyt tämä on tuonut paljon hyötyjä EU-taloudelle. Mutta nyt fokus on uusi, eli ulkoinen ulottuvuus, eli miten voimme toimia ulkopuolisilla markkinoilla eurooppalaisina. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska nyt maailman talous maailmantalouden keskipiste on siirtymässä muualle, mikä tarkoittaa sitä, että EUn riippuvuus ulkoisesta kaupasta kasvaa koko ajan ja myös ilma, ilmailu- tai lentoliikenteen yhteyksiä, yhteydet ovat merkittäviä Euroopalle kaiken taloudenkin suhteen. Ja tietysti sitten siellä on uusia lentoyhtiöitä, jotka ovat niitä voimakkaimpia. Ehkä tämä tietyllä tavalla häiritsee markkinoita tai muuttaa markkinoita, mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin taannoin halpalentoyhtiöiden tulomarkkinoille. Jos ajatellaan yhteyksiä ja sen merkitystä kilpailulle ja kerron tai tuen tässä ranskalaisen kollegani sanoja siitä, että kun lentoyhteyksien tai reittiyhteyksien määrä kasvaa 10 prosentilla, se tuottaa BKTn kasvua puoli prosenttia. Tällä hetkellä käsitellään hyvin paljon sitä, ovatko toimintaedellytykset yhtäläiset. Ja OECDssä OECDn edustajan mukaan tämä on melko eh, harhaanjohtava käsite, koska keskustelua joutuu helposti sen mukaan harhaan nykyään. Voidaan sanoa, että toimintaedellytykset eivät koskaan tule olemaan täysin tasavertaiset, eikä sitä kannata edes tavoitella. Ja yksi syy tähän on tietysti jo maan tiede, tästä kartasta näkee, miten hienosti reitit ovat kehittyneet viimeisten viiden vuoden aikana Euroopan ulkopuolella. Ja ja Persianlahden suurilla lentokenttä, keskuslentokentillä on tässä hirvittävän suuri etu. Ja tämä liittyy luonnollisesti maantieteelliseen sijaintiin. Lisäksi tähän liittyy kansalliset poliittiset valinnat, esimerkiksi infrastruktuurien rahoittaminen. Euroopan ulkopuolella rahoitetaan voimakkaasti tai laaja-alaisesti infrastruktuureja, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Lisäksi lentoturvallisuuteen syydetään rahaa laaja-alaisemmin Euroopan ulkopuolella. Euroopassa on myös verotusta, nimittäin ainoana Euroopassa verotetaan ilmailualaa. Sillä pyritään siis kehittämään kansallista taloutta. Ja me myös odottaisimme kansallisia poliittisia päätöksiä, vähän toisenlaisia sellaisia. Lisäksi on mainittava vertikaalinen yhdentyminen, kansallisten lentoyhtiöiden ja lentokenttien välillä. Voi olla tällainen täysin integroitu malli yhdistyneistä Arabiemiraateista, ja, tai sitten voi olla puoliksi integroitu malli, kuten Yhdysvalloissa, joissa osa on julkista, osa yksityistä. Ja täytyy olla tietty strateginen visio. Tässä on lainaus Dubai-lentokentän verkkosivuilta. Me haluamme muuttaa lentoliikenteen historiaa ja haluamme luoda maailman johtavat lentokentät, jotta voimme tukea hyvinvointia ja Dubain globaalia asemaa. Eli kaikilla täytyy olla tällaiset strategiat ja visiot ja ehkäpä yhdenvertaiset Toimintaedellytykset ovat tietynlainen fantasia, jonka taakse usein kätketään myös omien etujen suojaamista. Mitä sitten tarkoitetaan avoimella ilmatilalla ja reilulla kilpailulla? Tässä on puhuttu tasavertaisilla mahdollisuuksilla, ei, mahdollisuuksista ei suinkaan samanlaisista tuloksista lentoyhtiöillä on kahdenvälisiä sopimuksia, mutta ne eivät ole se väylä, jota pitäisi kulkea. Ne eivät ole ratkaisu. Se on usein ollut este kilpailulla. Ne eivät takaa mitään vapaata pääsyä, eikä siihen liity su- suoria tarkoitusperiä kehittää vaikkapa suurten kaupunkien ulkopuolisia lentokenttiä Myöskään yhteisölauseketta ei ole tulkittu ja sovellettu ihan yhdenmukaisesti Euroopassa. E- EUn laajuiset kattavat Open Skies ajatukseen perustuvat sopimukset ovat tie eteenpäin. Ja silloin kilpailu olisi reilumpaa. Ja siksi pitäisikin keskustella enemmän siitä, millaisia kilpailulausekkeita sopimuksiin pitäisi ottaa ja kaikkia maiden ulkopuolisia toimijoita pitäisi kohdella samalla tavalla. Tarvitaan vähimmäisavoimuuden taso, pitää sopia periaatteista, joita sovelletaan petosten torjuntaan ja suoriin tukiin ja pitää myöskin määritellä valitusmenettelyt ja turvatoimenpiteet. Lisäksi on lähestyttävä koko EUn ilmailualaan hieman kokonaisvaltaisemmin. On paljon tekemistä vielä. Lentokenttien kapasiteettia on parannettava – Pitää ihan katsoa sitä, miten koko ilmailualaan suhtaudutaan. Jälleen kerran mainitsen, että Eurooppa on ainut alue, jossa lentoliikennettä verotetaan ja myöskin kansallinen tai valtion rahoitus on hyvin pientä. Tätä pitäisi miettiä, koska näitä ei ole missään EUn ulkopuolella. Ja myös lentokenttämaksujen suhteen pitää sanoa, että lentoyhtiöt tukevat kyllä tosiasiassa, lentokentät tukevat tosiasiassa lentoyhtiöitä, koska ne eivät maksa täysiä maksuja. Ja rahat tulevat meille vain lentoyhtiöltä. Eli kaikki tuo retoriikka lento, lentokenttämaksuja vastaan on turhaa. Mikä sitten on ICAON rooli? Meidän täytyy käsitellä ja koko ajan näitä asioita, mutta se vie aikaa. Me tutkimme myös komission ilmailustrategiaa ehdotusta ja tuemme ehdotuksia ja toivomme, että neuvosto etenee asiassa ja esittelee ehdotukset asiansa nopeasti komissiolle. Kiitos. Kiitokset esityksestänne. Ja nyt viimeinen puhuja Klaus Gail. Ulkoinen lento Politiikka DG Movissa. Olkaa hyvä. Kiitos, että kutsuitte myös Euroopan komission osallistumaan tähän hyvin mielenkiintoiseen kuulemiseen. Tämä aihe, jonka olette valinneet, on hyvin tärkeä ja kysymykset, joita olette ottaneet esiin, ovat hyvin ajankohtaisia ja relevantteja ja teen parhaani vastatakseni niihin tämän aamun kuulemisen aikana. Ja muihin mahdollisiin kysymyksiin, joita arvon jäsenillä saattaa olla olla. Pyydän etukäteen anteeksi, jos hieman ylitän aikani. Mutta jos nyt tässä on yhtäläiset edellytykset kaikille, niin antanette myös komission puhua hieman kauemmin. Kilpailu kansainvälisessä lentoliikenteessä, yhtäläiset edellytykset ja se, millä tavalla EU pitäisi neuvotella assosiaatiosopimuksia ja kenen kanssa. Nämä ovat aiheita, joista puhutaan hyvin kiihkoisesti ja niistä on puhuttu Euroopan lentostrategiassa, jonka komissio hyväksyi joulukuussa ja komission jäsen tuli samana päivänä esittelemään sen tänne valiokuntaan. Lentoliikenteen liberalisointi on joskus hyvin paradoksaalista. Eurooppaa pidetään tällaisena protektionistisena alueena ja hyvin rajoittavana alueena, mitä tulee markkinoille pääsyyn. Ja minusta tämä ei ole oikeudenmukaista. EUlla on kaikkein parhaiten liberalisoitu ja avoimimmat markkinat koko maailmassa, ja se on toteutettu menestyksekkäällä tavalla, ja me toimimme kansalaistemme eduiksi, ja samanaikaisesti tarjoamme myös mahdollisuuksia meidän lentobisneksellemme. Sisämark- markkinat on liberalisoitu jo noin 20 vuoden ajan ja olemme oikeastaan täysin unohtaneet, miten kaikki tämä tapahtui. Mutta mitä tulee tämän vaikutuksiin, esimerkiksi liittyen uusiin reitteihin, mahdollisuuksiin, konnektiivisuuteen ja ihmisten parempaan liikkuvuuteen ja esimerkiksi halvemmat lennot. Nämä ovat vaikutuksia, jotka ovat vielä tänä päivänä joukossamme ja esimerkiksi nämä halpalentoyhtiöt ovat täällä ja ne yhä kasvavat. Ryanair on tänä päivänä Euroopan kaik- suurin lentoyhtiö matkustajien lukumäärältään. Me olemme myös täysin liberalisoineet omistajuuden Eli tämän vuoksi meillä ei ole enää kansallisia lentoyhtiöitä, vaan eurooppalaisia lentoyhtiöitä, jotka perustuvat EUn lisenssisääntöihin. Meillä on myös liberaalimpia sääntöjä ulkomaisille sijoittajille ja yhtiöille. Me olemme nähneet, että paljon investointeja EUn lentoyhtiöihin eikä ainoastaan Persialahden maista. Meidän pitäisi pitää tätä hyvänä ottaen huomioon kuitenkin se, että ulkomaiset investoijat noudattavat olemassa olevia sääntöjä. Yksi oppi, jonka olemme tästä saaneet, on, että mitä enemmän me liberalisoimme sitä Tärkeämpää on, että meillä on yhteiset säännöt, joita kaikki noudattavat. Tämä ei koske ainoastaan lentoliikennettä, vaan kaikkia talouden sektoreita sisämarkkinoilla, liittyen esimerkiksi teknisten standardien harmonisointiin ja yhteisiin sääntöihin koko EUn alueella. Ja siihen, että noudatetaan valtionapusääntöjä ja kilpailusääntöjä. Ja komissiohan on saanut suuret toimivaltuudet varmistaakseen tämän mutta sitä huolimatta yhtäläiset, täysin yhtäläiset äh, pelisäännöt kaikille äh, on äh, mahdotonta sen vuoksi, että kaikki yritykset ovat erilaisia ja niillä on omat erityispiirteensä ja olosuhteensa koko maailmassa, mutta myös Euroopan sisällä yksittäisissä maissa. Me uskomme kokemustemme perusteella sisämarkkinoista, että avoimet markkinat ovat paras perusta kansainvälisille lentosuhteille. EU on viimeisen kymmenen vuoden aikana allekirjoittanut USA, Kanadan, Länsi-Balkanin maiden Marokon, Georgian, Jordanian, Moldovan ja Israelin kanssa kunnianhimoiset sopimukset. Ja Ukrainan allekirjoitus vielä uupuu johtuen Gibraltarin kykymyksestä ja neuvotteluista neuvottelut Brasiliaa ja Tunisian kanssa ovat käynnissä. Toivomme voimme viedä päätökseen neuvottelut Brasilian kanssa aikaisin ensi vuoden puolella. Mihinkä me sitten pyrimme? No siihen, että voimme parantaa markkinoille pääsyä, vahvistaa yhteistyötä lentoliikenteen kaikissa näkökulmissa sekä äh, luoda äh, lainsäädännölliset puitteet kilpailulle. Useimmat maat, jotka ovat tässä osallistuneena, ovat niiden kasvuluvut ovat kaksinkertaistuneet, matkustajamäärät kolminkertaistuneet esimerkiksi EUn ja Marokon välillä 5,6 miljoonasta lähes 12 miljoonaan 2006-2014. 2012 me laskimme, että jo silloin EUn sopimukset Länsi-Balkanin maiden ja Marokon kanssa molemmat allekirjoitettiin vuonna 2006, olivat yhdessä luoneet taloudellista etua 6 miljardia euroa kuluttajille ja johtanut kasvu 40, 40 prosentin kasvuun liiketoimissa. Mitä enemmän liberaalit ja globaalisemmat markkinat ovat, sitä oikeutetumpaa on, että on tietyt perusbisnesperiaatteet ja pelisäännöt. Tämä ei ole uutta, eikä tämä ole mitenkään epätavallista kansainvälisillä markkinoilla. Me olemme kuulleet sen jo muiltakin puhujilta, että meillä on tällaiset globaalis, globaalit äh, oikeudelliset äh, puitteet äh, OECDssä rahtiliikenteelle. Esimerkiksi siellä on tiettyjä sääntöjä, mitä tuet ovat, mitkä tuet ovat kielittyjä ja niin edelleen ja niin edelleen. Jostain syystä kuitenkaan niin VTOn säännöt eivät koske lentoliikennettä, eikä ikaukaan ole laatinut mitään oikeudellisesti sitovia sääntöjä. ICAO keskittyy lähinnä teknisiin näkökulmiin, kuten turvallisuuteen. Ja bilateraalisissa sopimuksissa niissäkään ei ole kovinkaan paljon tällaisia välineitä. Ette löydä paljoakaan, jos mitään asioita, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristön suojeluun tai työntekijöiden oikeuksiin näissä kahdenvälisissä sopimuksissa. Nämä kahdenväliset sopimukset liittyvät lähinnä markkinoille pääsyyn ja rajoituksiin markkinoille pääsyssä. Niin kauan kuin meillä ei ole kansainvälistä oikeudellista puitteistoa eikä ole mitään sääntöjä näissä kahdenvälisissä sopimuksissa, niin meistä on ihan oikeutettua, että Eurooppa ottaa ohjat käsinsä ja ehdottaa sääntöjä ja kehittelee tietynlaisia välineitä, joilla voidaan taata avoin ja oikeudenmukainen kilpailu avoimilla ja globaaleilla ilmailumarkkinoilla – Komissio eritti vuonna 2012 tätä meidän ulkoisen lentoliikennepolitiikkamme julistuksessa. Me olemme ehdottaneet hyvin kunnianhimoista pakettia. Voimme keskustella näistä vielä ehkäpä myöhemmin. Mutta paketti on hyvin kunnianhimoinen, jolla ne neuvotellaan kattavia EU-tason sopimuksia. Yksi kaikkein tärkeimmistä asioista tässä strategiassa on se, että EUn lentosektori kykenisi äh, astumaan mukaan näihin kasvumarkkinoille ja me haluamme tehdä sen äh, sopimuksin eri kumppaneiden kanssa niin, että me saamme aikaan ennustettavissa olevan äh, lainsäädännöllisen puitteiston ja sitten kautta voimme syventää yhteistyötämme. Puheenjohtaja pyytää lopettamaan. Me uskomme, että tällaiset sopimukset esimerkiksi Persialahden maan kanssa antaisi parhaan mahdollisen pohjan, jotta voidaan huolehtia niistä huolenaiheista, joita molemmilla osapuolilla on. Meidän täytyy varmistaa myös, että nämä sopimukset ja nämä neuvottelut antavat mahdollisuuksia molemmille osapuolille ja hyödyntävät molempia osapuolia. Niiden täytyy luoda puitteisto, joka johtaa markkinoiden edelleen kehittymiseen ja edistää markkinoiden avautumista. Me uskomme, että tämä on mahdollista ja että tämä on mahdollisuus, että meidän ei tulisi menettää. Siksi toivomme, että neuvosto tukisi komission ehdotusta. Ja me laskemme sen varaan, että Hollanti puheenjohtajamaana antaa komissiolle tämän mandaatin ja sitten voimme lähteä vakavissamme neuvottelemaan. Mutta herra puheenjohtaja, toimenpiteet, joilla äh, pyritään reilun kilpailuun, ei saa, toimenpiteet eivät saa johtaa ähm, protektionismiin eikä siihen, että äh, väär, toimitaan väärin. Se, että on tällaisia sääntöjä kilpailukyvyn varmistamisesta, ne ovat viimeinen mahdollisuus, mikäli äh, on ollut jotain esimerkiksi vääriä tukia tai näin. 868 2004 asetuksen tarkistus on ilmoitettu vuoden 2016 alkuun. Sen tarkoitus on olla oikeudellinen väline. Kilpailu alkaa kotoa. Meillä on kotiläksyjä, jotka meidän on tehtävä, jotta voimme auttaa lentoyhtiöitä, hallituksia, toimielimiä, kaikkia yhdessä toimimaan <clears throat> lentosektorin eduksi. Anteeksi, että ylitin aikani. mutta haluaisin vielä kiittää Euroopan parlamenttia ja TRAN-valiokuntaa erityisesti siitä, että olette johdonmukaisesti tukeneet kunnianhimoista ulkoista EUn lentopolitiikkaa ja tukeneet niitä mandaatteja, joita me olemme pyytäneet ja niitä toimenpiteitä, joilla on pyritty avoimeen ja reiluun kilpailuun Euroopan kuluttajien eduksi silloin, kun tällaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä. Kiitos. Yeah, thank you very much. Kiitos. Te käytitte tupla ajan siitä, mitä teille oli luvattu. No, tässä olivat äh, nyt äh, nämä esitykset ja nyt sitten äh, jäsenillä on aikaa esittää kysymyksiä ja toivon mukaan meillä on sitten tarpeeksi aikaa myös vastauksiin. Puheenjohtaja, kiitos. Ihan ensin äh, kiitokset äh, näille kuudelle puhujalle. Tässä tunnin aikana saimme ihan hyvän katsauksen siitä, mitä kaikkea meillä on tehtävissä. Kuinka kauan sain puhua muuten? Kuinka kauan sain puhua? Aha, selvä, hyvä. No, niin, Ensin haluaisin sanoa komissiolle, että olen iloinen siitä, että tämä lentopaketti on olemassa. Me olemme pyytäneet sitä kauan. Ja nyt meillä on tämä paperi, jonka pohjalta voimme puhua, ja se on hyvin tärkeää. Ja parlamentin nimissä voin sanoa, että maantie- ja meriliikenteeseen haluamme vastaavaa. Puheenjohtaja, tässä on kolme tällaista suuntaviivaa, pääsuuntaviivaa. Ensimmäinen on se, että maailma muuttuu. Toinen on se, että on epäreilua kilpailua. Ja kolmas on se, että onko meidän oma pesämme Eurooppana kunnossa. Ensimmäinen suuntaviiva on ihan selvä, eli tässä on tapahtumassa muutos lännestä itään, eikä tässä ole kysymys vain epäreilusta kilpailussa. Tämä on ihan tosiasiallinen kehitys, johon Euroopan on löydettävä ratkaisu ja vastaisu. Aasian maat ovat vahvasti kasvavia ja Euroopan täytyy toimia sen mukaisesti. Toinen asia on, eikö Eurooppa sitten ole liian pieni tässä yhteydessä. Monta kertaa on sanottu, että ikaon pitäisi hoitaa hommat, mutta itse olen kyllä ainakin pettynyt siihen nopeuteen ja tehokkuuteen, jota IKA on osa, osoittanut. Mutta muut menevät vain eteenpäin samanaikaisesti, joten kysyisinkin herra Lumbrosolta, miten menemme eteenpäin Euroopan lainsäädännössä suhteessa maailman kehitykseen? Toinen kysymys liittyy tähän yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja edellytyksiin. Voisi sanoa, että yhtäläisiä edellytyksiä ei ole koskaan. Mutta hollanniksi me sanomme aina, että ei pidä olla narri, ei pidä olla toisten sätkynukke. Ja äh, Jankovicin puheen vuoron jälkeen ajattelin, että tässähän me olemme nyt hieman pöljiä, jos me avaamme kaiken ja sitten sanomme, että sitä kautta Ähm, pelastetaan kaikki. Ei se ole niin. Jos Persianlahden maat eivät ole mukana ja tee yhteistyötä, niin EPP ei ole valmis muuttamaan 868 asetusta. Eli se, että lähdemme toimimaan tässä nyt tyhmästi ei ole fiksua, silloin työttömät jäävät meille. Kolmas kysymys. Herra Kaanille. Eikö ehkäpä Euroopassa ole liian paljon lentoyrityksiä. Toinen kysymys. Äh, nyt katson herra Polochekin suuntaan. Äh, eivätkö työsuhteet ole liian kalliit, koska sehän on asia, joka tulee koko ajan esiin. Kolmas kysymys. Mitä on äh, liberalisointi? Voi toki liberalisoida, mutta sen täytyy olla kaksipuolista. Se, että vain Eurooppa liberalisoi tai klassiset yritykset liberalisoivat, ei riitä. Ja sitten vielä lopuksi. Niin, jäsenvaltiot. Jos jäsenvaltiot eivät hyväksy meidän pakettiamme ja mitä tässä on, niin mitä me sillä voimme tehdä? Eli meidän täytyy vedota myös jäsenvaltioihin. Neuvotelkaa tämä toinen lentoliikennepaketti päätökseen. Espanjassa oli juuri vaalit äh, ja Alankomaat äh, siirtyi puheenjohtajamaaksi ja silloinhan me voimme hoitaa koko homman kotiin kahdessa kuukaudessa. Kiitos. Koordinaattorit saavat kolme minuuttia. No niin, Ismail, sinun vuorosi. Yeah, very right. Yeah. Äh, Kiitos. Ensin eh, organisatorisesti haluaisin esittää pyynnön. Olisiko mahdollista, että me saisimme nähdä nämä esitykset tässä edessä, eh, tällä screenillä tässä edessä, koska tuolta sivulta minä en niitä pahemmin näe. Eli kun, kun näytätte näitä kalvoja, niin eh, olisi helpompi nähdä ne tästä edestä. Kyllä minä puhujat tiedän. Ne minä näin muutenkin. Vin van der Kamp on ihan oikeassa, kun hän sanoi, että meidän pitää ensin järjestellä omat nurkkamme kuntoon. Meillä on Euroopan unionissa niin paljon avoimia kysymyksiä, jotka ensin täytyy selvittää. Joistain asioista on jo puhuttu, myös esityksen pitäjät ottivat niitä esiin. Esimerkiksi nyt vaikkapa yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja muita. Tämä on kuitenkin aihe, josta meidän täytyy jatkossakin puhua. Jos nyt vedän asioita tässä oikealla tavalla yhteen, niin äh, kaikki polotsekkia lukunottamatta puhuivat liberaalin avoimen lähestymistavan puolesta. Ainakin näin minä asian ymmärsin. Minun käsittääkseni ei voi puhua sitä vastaan, että meillä olisi avoin liikenne, mutta täytyy kuitenkin noudattaa tiettyjä kriteereitä. Ja siltä osin myös minä mielenkiinnolla odotan Euroopan komission ehdotusta 868 tarkistamisesta. Siinähän on kysymys tästä level playing field yhtäläisistä edellytyksistä. Eli sanoitte, että niitä ei koskaan tule olemaan sataprosenttisesti, se on realiteetti maailmassa, mutta siitä huolimatta meidän pitäisi yrittää päästä niin pitkälle kuin mahdollista niin, että oltaisiin reiluja ja että markkinat avataan ilman, että kuitenkaan yritykset joutuvat ongelmiin. Minulla on kysymys lentoyhtiöistä ja lentokentistä. Miten minä, jos minä haluaisin kysyä teiltä, mitä te toivotte liittyen Persialahden maihin, minkälaisia konkreettisia asioita pitäisi olla näissä lentosopimuksissa? Ja kysymys komissiolle, mitä näkökulmia pidät erityisen tärkeinä niin, että Euroopan lentoyhtiöt näissä äh, lentosopimuksissa ASEANin ja Persianlahden, Persianlahden maiden kanssa, että EUn lentoyhtiön asemaa voitaisiin vahvistaa? Mitä tulee sitten omistajuus- ja valvontadirektiiviin, nämä ovat asioita, jotka minä jättäisin avoimeksi Kysymys kuuluu luonnollisestikin, haluammeko pitää valvonnan omissa käsissämme meidän omissa lentoyhtiöissämme. Ja oliko se nyt viimeinen puheenvuoro, joka puhui siitä, että meidän pitäisi uudelleen miettiä rajoituksia julkiselle rajo, äh, rahoitukselle. Taisi olla herra Jankovic, joka tästä puhui. Tämä on myös asia, jota pitäisi miettiä sen vuoksi, että valtion apu äh, sääntö, joka vie meiltä kaikki mahdollisuudet rakentaa sitä, mikä olisi yhtäläiset edellytykset. Olen todellakin ilolla odotan tätä lentopakettia. Kiitos. Kiitos sitten Gesine Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös liberaalien nimissä Ensin eh, yksi huomio. Tilanne on aika hankala, mikä meillä on lentopaketin kanssa. Me haluamme kehittää lentoliikennettä Euroopassa edelleen. Me tiedämme, että Eurooppa on eh, väkimäärältään kutistuva alue. Muualla maailmassa syntyy enemmän ihmisiä, joten kysymys kuuluukin, miten me voimme ylläpitää kilpailukykyämme, kun edellytykset eivät välttämättä ole niin hyvät. Meidän täytyy kuitenkin nähdä, että tässä lentoliikenteessä on hyvin paljon työpaikkoja, on lentoyhtiöissä, lentokentillä, ja minä laskisin siihen myös työpaikat eh, esimerkiksi lentokoneteollisuudessa. Eli se, miten me voimme kykyä eh, kilpailukykyisinä ja noudattaa samalla sääntöjä, vaikea kysymys. Toinen asia, mikä minua hieman hämmästyttää, on se, että te keskitytte täällä hyvin vahvasti persialaiden maihin. Minä tiedän, että useimmat niitä koko ajan miettivät, mutta äh, esimerkiksi Istanbulista te ette puhuneet, äh, Frankfurtin tällaisena yhdysliikennekenttänä, eli siis onhan näitä muitakin. Millä tavalla tässä voidaan toimia ja millä tavalla me saamme hyvät edellytykset kaikkeen? Tämä nyt ihan vain tällaisena alkuhuomioina. Sitten kysymyksiä. Ähm, herra Lumbroso, te sanoitte, että yhtäläiset edellytykset äh, ovat illuusio, niitä ei ole olemassa. Ja te sanoitte, että ainakin näin ymmärsin, että tällainen ikaotason äh, sääntöpuitteet riittävät. No, luuletteko, että tällaista voidaan saada ja kuinka nopeasti? Ika on äh, hyvin hidasliikkeinen. Esimerkiksi päästökauppayhteydessä se on näkynyt. Ja sitten herra Kaan, te sanoitte, että tarvitaan reiluja kilpailulausekkeita näissä sopimuksissa. No miltä ne teidän mielestänne näyttävät? Miten ne saadaan aikaan? Sitten herra Hänlon, olen samaa mieltä. ETS päästökaupan pitäisi olla maailmanlaajuinen, ei vain Euroopassa. Te sanoitte, että 868 voisi äh, no, äh, hidastuttaa tätä prosessia. Miksi? Millä tavalla 868 täytyisi toimia, että se olisi oikea? Ja sitten herra Polocek, sanoitte, että tarvitaan välttämättä yhtäläisiä edellytyksiä, muuten teollisuus ei voi elää, mutta muut sanovat täällä, että sellaista ei ole olemassa. Sitten herra Jankovic, on minulla hänellekin kysymys täällä te sanoitte, että ei ole yhtäläisiä edellytyksiä. Kysymys kuuluukin, että voidaanko kaikki hoitaa näiden sopimusten kautta. Eli että te, olisi tällainen järkevä, järkevät sopimukset ilman protektionismia. Ja komissiolle minulla ei olekaan kysymyksiä, voin vain sanoa, että parlamentin pitäisi saada osallistua näihin sopimuksiin, koska me haluamme nimenomaan varmistaa työpaikat. Ja sitten Merja Kyllönen. Kiitoksia. Ja ihan ensimmäisenä täytyy todeta, että toivottavasti lentoliikenne ei ole ihan näin man's world, niin kuin täältä päin katsottuna vähän näyttää. Ja tämä gender equality, sukupuolien tasa-arvo on toivottavasti teilläkin yrityksissä, yhtiöissä, toimialueella hyvin huomioitu juoksin tuolta ympäristövaliokunnasta ja valitettavasti joudun juoksemaan sinne kohta takaisin, mutta halusin käydä esittämässä kysymyksen puhtaan lentoliikenteen, puhtaamman lentoliikenteen puolesta. Millä tavalla näette vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämisen lentoliikennesektorilla ja onko siitä teiltä esimerkkejä, ajatuksia eteenpäin menoa? ja sen lisäksi haluaisin kysyä myös lentäjien ja lentohenkilökunnan koulutuksesta erityisesti lentäjien kohdalla lentoturvallisuudesta on esitetty ainakin allekirjoittaneelle paljon selvityksiä ja kysymyksiä siihen liittyen että tehdään erilaisia sopimuksia joilla lentäjiä sitoutetaan yhtiöihin on erilaisia koulutusmalleja jotka kaikki eivät vastaa vastaa ehkä suurimpien yhtiöiden toimia ja tavoitteita ja sen vuoksi kuulisin mielelläni, mitä näkemyksiä teillä on koulutuksen ja turvallisuuden suhteen. Pahoittelen tosiaan, että joudun, joudun tästä kohta ryntäämään takaisin sinne ympäristövaliokuntaan ja haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni toivottaakseni teille kaikille oikein rauhallista ja turvallista joulua. Kiitoksia. Danke sehr und dann auch viel Erfolg im Umweltausschuss. Ja onnea matkaa sinne ympäristövaliokuntaan. No niin, Karima Deli. Kiitos puheenjohtaja. Te olette myös käyttäneet puheenvuoron. Ja te huomaatte, että meillä on kolme ryhmäkoordinaattoria, jotka ovat puhuneet ilmailukysymyksistä lentoliikennasta. Eli meillähän on tässäkin toimivaltuuksia. Ensimmäinen ö, kysymys Meillähän on sopimus, joka sitouttaa EUta juridisesti. Se on velvoittava sitova 1,5 astetta. Mutta jos ajatellaan tuota ICAn pilottihanketta maailmanlaajuisista markkinoista, jossa puhutaan myös päästöistä vuodelle 2020. Se ei, onko se riittävä, jos halutaan päästä tähän 1,5 asteeseen, joka, johon Pariisi meidät sitoutti ja velvoitti. Tämähän on kunnianhimoista, jos ei näin toimita, niin muut sektorit joutuvat toimimaan siten, että he joutuvat kompensoimaan näitä päästötavoitteita. Kun te taas puhutte sitten kilpailukyvystä, onko se ihan oikeudenmukaista, että toiset sektorit kuin teidän edustamanne joutuvat ottamaan ottamaan paljon suuremman vastuun päästöjen vähentämisestä, nimenomaan hiilidioksidipäästöjen. Tämä oli ensimmäinen kysymys, Onko tämä otettu jo esille? Eli siis nämä kaikki päästökysymykset. Onko tässä ehkä mahdollisesti kyse verotusvälineistä, keroseenin käytöstä esimerkkinä? Toinen kysymys. Eihän ole kysymys kilpailukyvyn heikkoudesta, joka lähtee miinoittamaan sektoria nimenomaan sosiaalinen viidakko, joka tässä on ollut haittatekijänä, eikä ole noudatettu palkkavaatimuksia. Meillä on polkumyyntiä. Ilmailuliikenteessä se on synnyttänyt paljon ongelmia. Epälojaali kilpailu on myös vaikuttanut hintoihin, palkkakustannuksiin ja tietysti myös tosiasia, että meillä on halpalentoyhtiöitä ja Persianlahden lentoyhtiöitä, jotka saavat suunnattomia valtion tukiaisia jolloin ei voida linjauttaa niitä samoille viivoille eurooppalaisten yhtiöiden, lentoyhtiöiden kanssa, jos ajattelemme ihan tiukasti lentoajan pituutta, matkustajien turvallisuutta ajatellen. Kaikki nämä säännöt, näiden sääntöjen pitäisi taata ö, lojaali kilpailu lentoyhtiöiden välillä. Totta kai voidaan tarkastella uudestaan tätä asetusta 868 jota ei tänä päivänä vieläkään sovelleta täysimääräisesti. Mikä on teidän osa vastuunne tai vastuuosuutenne tässä kokonaisuudessa? Puheenjohtajanko minulla aikaa viimeiseen kysymykseen? Kiitos, kiitos. On minulla kustannukseen liittyvä kysymys. On puhuttu paljon kilpailukyvystä, mutta kun tässä nyt katson ihan omin silmin konkreettisesti teidän tuottavuuslukuja, ilmailuteollisuus ilmailuteollisuudessa ensi vuodelle on odotettavissa aika huikeita voittoja. On arvioitu, että eurooppalaiset kuljettajayritykset saavat nettohyötyä noin 8, miljardia dollaria voittoa hyötyä. Jos ajatellaan 8,8 matkustajaa, eli tässä on 7, Kahdeksan on taas lähi tämä prosenttiluku, eli kilpailukyky ja voittomarginaali on tässä tuotu hyvin selkeästi lukuina esille. Toinen kysymys, minä haluaisin tietää, onko teillä tarkkoja tietoja, arvoisat herrat asiantuntijat, miten valtion tukiaiset ovat kehittyneet viime vuosien aikana maailmanlaajuisesti ja Euroopan tasolla. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja ja luennoitsijat. Kiitos sitten Peter Lundgren. Kiitos puheenjohtaja. Onhan tosiasia myös se, että jotkut halpalentoyhtiöt hyödyntävät niitä kuntia, joissa lentokentät ovat. Kunnat sponsoroivat lentoyhtiöitä ja minä vastustan sitä, että verenmaksajien pitäisi sponsoroida äh, halpalentoyrityksiä, jotta ne tekevät äh, voittoa. Äh, palk Kukkat ovat olleet aika omituinen tarina. On kuultu kaiken näköisiä esimerkkejä siitä, että palkka alkaa kun pushback alkaa tai pilotteja sijoitellaan henkilöstöyrityksiin. Ja tämä johtaa siihen, että heidän yksityiselämänsä vaikeutuu. Yhtäläinen kilpailu vaikeutuu koska mehän näemme tänä päivänä, että kysymys on siitä, miten paljon mielikuvitusta yrityksellä on, kun on esimerkiksi se, mihinkä lentoyhtiö juridisesti sijoitetaan, sen pääpaikka, ja miten voidaan hyödyntää henkilökuntaa halvimpaan mahdollisempaan hintaan luovilla ratkaisuilla, kuten esimerkiksi tällaiset henkilöstön välitysfirmat, Eli siellä valitaan eh, tavallaan se sijoituspaikkakunta, josta henkilökunta sitten lähtee liikkeelle. Kaikkien yritysten lähtökohtahan on tienata mahdollisimman paljon rahaa. Ja he käyttävät eh, kaikkein luovimpia ja mielikuvituksellisimpia keinoja saadakseen rahaa, riippumatta siitä, miten se iskee henkilökuntaan. Minulla on kysymys eh, herra Hänlonille, joka edustaa näitä halpalentoyrityksiä. Miksi on niin pirun vaikeaa halpalentoyhtiöille kilpailla samoin ehdoin kuin äh, muut eurooppalaiset lentoyhtiöt? Miksi, matalalento, äh, miksi halpalentoyrityksillä äh, olisi, pitäisi olla tällainen äh, etulyöntiasema, kun se käyttää kaiken näköisiä kummallisia menetelmiä, joita muut yhtiöt eivät käytä? Danke sehr. Das ist jetzt die Runde. Kiitos. Tämä oli nyt koordinaattoreiden kierros. Ehdottaisin, että te vastaatte, mutta kolme minuuttia ja sitten muut saavat vielä. Meillä on vielä yhdeksän muuta täällä puhujalistalla. Mutta tällainen väli äh, vastaus tähän kolme minuuttia ja nyt olen tiukkana. Herra Lumbros, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. I'll... Kiitos puheenjohtaja. Puhun tällä kertaa hyvin lyhyesti. Muutama kysymys täältä ensinnäkin Van de Kamp. Miten voimme Euroopassa kilpailla muuta maailmaa vastaan, jos meillä oli tuo maantieteellinen esitys, josta näki, että jotkut lentokentät sijaitsevat paremmissa paikoissa ja sille emme voi tehdä mitään. Meillä on EU:ssa todella hyviäkin poliittisia valikoimia, valin, poliittisia valintoja, mutta meidän täytyy sitten tyytyä siihen, mitä päätetään. Ehkä niitä voidaan tarkistaa. 20 vuotta sitten monet maat eivät pitäneet yhdestä lentoyhtiöstä, koska sen katsottiin varastavan matkustajat ja tämä kyseinen yhtiö oli KLM. En tiedä, oletteko kuullut tästä tarinasta, mutta me aina katsomme, että muut lentoyhtiöt nyt noudattavat samanlaisia toimintatapoja. Kyse on siitä, että kyse on siitä, että ihmisiä kuljetetaan paikasta toiseen ja rakennetaan yhteyksiä. Sitten tämä oman tontin hoitaminen ensin, jotta voidaan selvitä kilpailussa, on ähm, sopeuduttava tilanteeseen ja, ja tästä suojautumisesta päästä eroon sitten tuista ja niistä ICAO, ICAOn merkityksestä. Jos jäsenvaltiot sopisivat tästä asiasta huomenna, se tekisivät. Ei ole kyse siitä, että ICAO olisi jotenkin hidas toiminnassaan, vaan sen jäsenvaltioiden täytyy päästä sopimukseen ja tehdä päätökset. Me EU on tehnyt suurta työtä ilmailun alalla esimerkiksi biopolttoaineiden kehittämisessä ja nyt perinteisiin lentokoneisiin voidaan tankata tällaista biopolttoaineen ja tavallisen sekoitusta niin, että kaikkia systeemejä ja koneita ei tarvitse muuttaa. Ja varmasti kehitys kiihtyy edelleen tulevan vuosikymmenen aikana ja ilmailuala luottaa tähän. Me olemme sitoutuneet siihen, että 2020 vuoteen mennessä lentoliikenteen päästöt eivät kasvaisi ollenkaan ja vuoteen 2050 mennessä niitä vähennetään. Sitten Rova puhuu tästä suuresta ongelmasta ja kansainvälisestä sopimuksesta. Te juuri osoititte sitä ongelmaa, joka meillä tässä on. Ensin pitäisi avoimesti saada kaikki nämä ehdotukset ja sillä tavalla, että ne voidaan myös toteuttaa ja hyväksyä kansainvälisesti ja kansallisesti, mutta tällaista ei nyt ole vielä olemassa. Se on harmillista, mutta se hei, estää meitä käymästä aiheesta älykästä keskustelua ja se heijastaa tuloksia Yhdysvaltojen ja Emiraattien välillä. Ja todella siellä vaan tuetaan väärinperusteen tiettyjä argumentteja. Kiitos. Kiitos. Äh, vastaan Van der Kampille hollanniksi. Olen täysin samaa mieltä. Euroopassa on aivan liikaa yrityksiä, lentoyrityksiä. Täytyykö jotain tapahtua? Kyllä täytyy. Olemmeko edes puolitiessä? Emme ole. Markkinoiden täytyy ö, äh, itse ö, äh, tavallaan valvoa ja hoitaa hommat. Työehdot ja edellytykset No, nehän ovat tällainen yleinen kustannusfaktori lentoyrityksissä ja ne ovat yrit, siis yritykset ovat yrittäneet viedä sisäisiä kustannuksiaan alaspäin, mutta me näemme, miten yritykset Euroopassa ovat niihin puuttuneet. Mutta sen lisäksi meidän täytyy ymmärtää, että Euroopassa asiat eivät välttämättä ole kunnossa, on aivan liikaa säätely, säätelystä johtuvia kustannuspaineita. Ja tämä tulee vaikuttamaan kilpailukykyyn ja se täytyisi ottaa vakavasti myös täällä. Kaksipuolinen liberalisointi toki. Sama koskee myös markkinoille pääsyä ASEAN ja Persianlahden maissa liberalisointi kuitenkin täällä menee pitemmälle. Ja se, mitä herra Erto tässä sanoi, mitä halutaan ASEANin ja Persianlahden maiden kanssa. No, avoimuutta, markkinoille pääsyä, reilu kilpailulauseke, nämä ovat ne pilarit, joille rakennetaan. Ja sitten äh, edustaja Meissnerin kysymys. Reilut äh, kilpailulausekkeet, meillä on aika paljon joita jäsenvaltiot bilateraalisestikin jo käyttävät ei-eurooppalaisten maiden sopimusten kanssa. Se, mikä tässä on hyvä, on se, että se on todellakin joustavaa. Siellä on pari avainelementtejä, joita voi käyttää, ja komissio ja jäsenvaltiot, jotka neuvottelevat ei-eurooppalaisen maan kanssa, voivat nyt jo käyttää näitä eri mahdollisuuksia sopimuksissa. Kuten jo sanoin Van der Kampin ja Hertogin kysymykseen, avoimuus, riippumaton valvonta, ovat kaksi avaintekijää ja minä puhuisin aina sen lisäksi markkinoille pääsyä ja semmoista. Mutta jos puhutaan sitä, että ylläpidetään Euroopan sisämarkkinoiden koskemattomuutta, riippumattomuutta, niin sanoisin aina, että avoimuus ja riippumattomuus ovat ne avainelementit. Ja sitten vielä näistä vaihtoehtoisista polttoaineista – on hyvin paljon, mitä lentoteollisuus nyt jo tekee. Joskus äh, minua hämmästyttää se, että kestää niin kauan ennen kuin todellakin äh, voidaan julistaa turvalliseksi kansallisten viranomaisten toimesta nämä vaihtoehtoiset polttoaineet. Mutta kun me puhumme teo, tästä kustannustaakasta, yritykset maksavat jo nyt 10-12 miljardia ylimääräisinä kustannuksina ja veroina. Miettikääpä, mitä me voisimme tehdä tällä rahalla, jos me voisimme sijoittaa sen tuotteeseemme, palveluun ja kestävyyteen. Ja tämä myös vastauksena edustaja Delin huomioon. Siinäpä se, puheenjohtaja. Thanks. And the next one is Mr. Sitten John Hanlon. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Van de Kamp, meillä ei todellakaan ole oma tontti hallinnassa. Tästä puhumme, ju, tämän takia keskustelemme tänä aamuna ja meillä on todella suuria voimia täällä, mutta me emme käytä kaikkia näitä vahvuuksia, me Markkinat ovat sirpaloituneet ja tätä toiset sitten hyödyttävät. Meidän täytyy neuvotella. Täällä on puhuttu paljon myöskin valtion tuista. Ja Euroopassa on erilaisia valtion tukia. On muun muassa lainoja, myöskin tuetaan tiettyjä valtionyhtiöitä pääsemässä, markkinoille pääsemisessä, vaikka ei edes pitäisi päästä tietyissä tilanteissa. Ja on paljon sellaisia tukimuotoja, joita ei avoimilla markkinoilla olisi olemassa, ja se vääristää kilpailua. Se, miten valtion tuet linkitetään halpalentoyhtiöihin, siitä täytyy päättää, miten on valtion tukia käytössä lentokentillä ja komissio on jo ohjeitaan tässä suhteessa uudistanut ja siellä korostetaan, että pitää noudattaa markkinatalouden ja investointiperiaatteita niin, että, ja toimia niin, että yksityis toimittaisiin niin kuin yksityiset sijoittajat. Ja me olemme tukeneet tätä ajatusta. Ja jos sitä ei saada lentokentillä toteutettua yksityisten sijoittajien tasolla, niin sitten on valtion tukia. Ympäristöstä me olemme hyvin voimakkaasti tukeneet markkinaperusteisia välineitä, kuten eh, päästökauppajärjestelmää, jotta voidaan hillitä päästöjen kasvua. Mutta meidän mielestämme mekanismi on juuri se, että jos joku vähentää, niin joku voi sitten käyttää niitä toisaalla, niitä oikeuksia. Ja meidän täytyy päättää, mitä tehdään. Kaikki toivovat nyt ikaosta parempaa tulosta. Ja Eurooppa saisi kyllä vasten kohti kasvoja, jos tämä ei onnistuisi. Mielestäni on hyvin mielenkiintoista se, että keskityttiin siihen, että lentoyhtiöiden pitäisi kehittää näitä vaihtoehtoisia polttoaineita. Miksei sanota tätä öljyyhtiöille. Ja mehän toimimme juuri niin tehokkaasti jo nyt kuin pystymme. Ja meidän mielestämme tämä läpimurto polttoaineiden alalla pitäisi tulla ennemminkin vaikkapa öljyyhtiön tutkimusten taholta, jotta ne tekevät meille sellaisia polttoaineita, että voimme toimia. Kiitos. Sitten Polacek. Kiitos puheenjohtaja. Van der Kampin kysymykseen. KLM Amsterdamissa on juuri sulkenut, äh, tehnyt juuri uuden äh, sopimuksen äh, pilottien kanssa, jossa vähennetään 15 prosentilla ohjaamon kuluja joten ymmärtän, että hyvin selkeästi tilanteen, jossa olemme. Ja toki täytyy pyrkiä löytämään hyviä ratkaisuja yhdessä avoimessa sosiaalisessa vuoropuhelussa. Mutta jos puhutaan siitä, että joudutaan tällaisiin nollan tunnin pilotteihin tai yksityisyrittäjät pilotteihin ja koko ajan sanotaan, että te olette liian kalliita, teidän pitäisi olla halvempia. Tähän te ette löydä tukea koska silloin nämä ihmiset eivät saa palkkaa, kun he ovat sairaita, heillä ei ole sosiaaliturvaa, heillä ei ole mitään. Ja välillä jopa tämä, se, minkä he ovat sijoittautuneita, on, ei ole se todellinen paikka. Ja sitten tämä play to fly-skeemat, eli kun täytyy maksaa siitä, että istuu siellä ohjaamossa löytäkseen tai saadakseen jalan ovenrakoon. Tämä on myös epäreilua. Okei, sinne Meissnerin kysymykseen. Miten saavuttaa yhtäläiset edellytykset? No niin. Tämä on hyvä kysymys, mutta te vastasitte itsekin tähän. Ei puhuta ainoastaan lento teollisuudesta, vaan myös lentokoneteollisuudesta. Tämä on osa tätä prioriteettia. Airbus myy valtavan määrän lentokoneita, Airbusseja äh, Persianlahden maihin. Ei heitä kiinnosta yhtäläiset äh, edellytykset. Voisi sanoa, että Airbus on riippuvainen näistä markkinoista, koska Emirateilla on jo 130 Airbus 380, joka on maksanut 45 miljardia äh, euroa. Sosiaalilauseke lentoliikennesopimuksessa EUn ja USA välillä. Ja ensimmäisessä tilanteessa tämä lauseke ei läpäissyt todellisen elämän testiä. Norjalainen lento, pitkän matkan lentoyritys sijoitti henkilökuntansa ja pilottinsa Bangkokiin. Sillä pyrittiin vain välttämään sosiaalikustannuksia ja korkeita veroja Norjassa. Taimaan viranomaiset eivät olleet tietoisia tästä virallisesta kotipaikasta Bangkokissa. Ja tässä kontekstissa me käytimme tätä avoimet, avoin ilmatila 17 kohtaa meni läpi USAssa, mutta ei Euroopassa. USAssa suljettiin ovi tältä mahdollisuudelta. Sanottiin, että tämä on juuri se, mitä me loimme tämän, minkä, minkä vuoksi me loimme tämän kohdan tähän sopimukseen, lausekkeen. Eli jos meidän kantamme ei ole eh, nyt sitten vahva, tämä on tärkeä teollisuus, eh, tämä tuo paljon kasvua BKTlle, eurooppalaisille. Ja Jos me emme tähän usko, niin minun näkemyksestäni me asetamme väärät painopisteet. Kaikki puhuvat täällä omasta puolestaan, mutta meillä on yksi yhteinen asia, nimittäin yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on asia. Te mainitsitte Frankfurtin, olitte hieman tuohtunut Frankfurtista ja tästä kilpailusta Istanbulin kanssa. Kuusi tuntia, kun Frankfurtin, lentok- Frankfurtin lentokenttä on kuusi tuntia suljettu. Siellä on yölentorajoituksia. Eli kaikki ne edellytykset ja ehdot, joita on Persianlahden mailla ja mitä eurooppalaisilla on. Eikä yhtäkään asiaa, missä me olisimme olleet yhtäläiset äh, samalla tasolla. Ei yhtäkään. Se on todellisuutta. Kiitos. Äh, sitten Olivier Jankovic. Thank you. I think the questions were... Kiitos keskityn kysymyksiin, jotka koskivat sitä, että haluaisimme nähdä, nähdä tämän avoimen markkinalepääsymahdollisuuden ja vastavuoroisen valvonnan ja muun. Toki tässä pyritään nyt normalisoimaan alaa. Sitten kilpailulausekkeesta sanoisin, että korostin jo sitä, että me sitä, mitä haluaisimme siellä yksityiskohtaisesti nähdä, mutta pitää kuitenkin olla realistisia, koska emme me voi saada kaikkia sisäisiä sääntöjämme läpi muualla maailmassa. Ja se aiheuttaa sitten eurooppalaiselle ilmailualalle kilpailuhaittoja. Hyvin tärkeää, kuten monet puhujat ovat sanoneetkin, on se, että laitamme omat paikkamme ja asiamme kuntoon. Mutta kun nyt katson tarkemmin kaikkia näitä kysymyksiä niin, tai ongelmia, ne liittyvät hyvin voimakkaasti jäsenvaltioihin. Miten me saamme jäsenvaltiot toteuttamaan yhteisiä tavoitteita? Useat kysymykset käsittelivät valtion tukia ja minä myös puhuin infrastruktuuriin julkista rahoittamista. Noin 5-10 vuotta sitten komissio oli sitä mieltä, että lentokenttien tai lentokenttien infrastruktuurin rahoittaminen oli yleistä liikennepolitiikkaa. me olemme kuitenkin ainut alue maailmassa, jossa rajoitetaan rahoitta, näiden infrastruktuurien rahoittamista valtion tukisäännöillä. Euroopan ulkopuolella investoidaan hyvin paljon lentoli, lentokenttää infrastruktuuriin. Ja toki jos ei julkista rahoitusta hyväksytä niin silloin myös investoinnit tulevat kalliimmaksi. Ja me olemme suurin piirtein ainut alue maailmassa, jossa lentoturvallisuutta ei rahoiteta julkisesti. Ennen 2001 isku, syyskuun 19 iskuja turvallisuuskustannukset olivat hyvin pienet, kun tällä hetkellä ne ovat yli 20 prosenttia kaikista toimintakustannuksista. Ja ulkoisia ja halpalentoyhtiöiden käyttö on halvempaa. Meidän pitäisi ehkä hieman uudelleen tarkastella omia säädöksiämme. Ja ihan viimeinen kommentti vielä. Mielestäni emme voi odottaa. Markkinat menevät eteenpäin, maailma muuttuu hyvin nopeasti, joten on hyvin tärkeää, että mekin nopeasti annamme komission pyytämät mandaatit. Ja kaikki mandaatit ovat tässä nyt aivan ensisijaisen tärkeitä, ja tähän liittyy myös komission resurssit, miten komissio voi kaksinkertaistaa oman työnsä. Kiitos. Mr. Klaus Geil. Kiitos sitten Klaus Geil. Thank you, Mr. Chairman. Uh, <clears throat> first to the question by me. Ensinnäkin Ertogin kysymykseen. Mikä osa on tärkeä ASEANin suhteen? ASEAN on hyvin nopeasti kasvava markkina-alue, jossa on 600 miljoonan, 600 miljoonan 600, jossa on hyvin paljon väkeä Tämä tekee ASEANista hyvin mielenkiintoisen kumppanuun sopimuksiin. Me olemme nähneet viime vuosien aikana, että suora matkustajavirta ASEANin ja Euroopan välillä on pysähtynyt. Todellinen liikenne on kasvanut 5 prosenttia vuosittain, mutta kaikki tämä kasvu on tapahtunut Turkin ja Lähi-idän keskusten kautta. Joten EU-ASEAN sopimuksen tavoitteena olisi saada todellinen kumppanuussopimus niin, että voitaisiin vahvistaa suoraa, suoria yhteyksiä ja voittaa takaisin markkinaosuuksia, jotka olemme menettäneet. Me olemme käyneet hyvin mielenkiintoisia keskusteluita ASEANin kanssa ja löytäneet paljon yhtenäisyyksiä tavoitteessa ja politiikassa, joten olemme vakuuttuneita siitä, että ASEAN on valmis varmistamaan reilut kilpailuedellytykset. Ja EU-ASEAN sopimus saattaisi auttaa – meitä tukemaan kehityskulkua, kehityks, kehitystä ASEAMissa. Rahtiliikenne on ASEANissa USAlla negatiivinen, joten tämä on hyvin tärkeä mandaatti. Mitä tulee edustaja Meissnerin kysymykseen ICAOsta, me tuemme sitä, että komissio ja jäsenvaltiot tukisivat kaikkea työtä, mitä ikaossa tehdään markkinoiden avaamiseksi lentokoneiden tai lentoyhtiöiden omistajuuden ja valvonnan kohdalla. Mutta ei meidän kuitenkaan tule asettaa kaikkia munia samaan koriin, ikaon koriin. Lopputulos on vielä epävarma ja Ja meidän pitäisi yrittää levittää meidän omaa osaamistamme eri sopimusten kautta. Ja edustaja Delin kysymys ympäristöstä. Pariisi on luonut nyt tähän mahdollisuuden ja se on myös painostanut lentoyhtiöitä, lento liikenteen on tuotava oma kortensa kekoon. Toki se tekee jo paljon uuden äh, teknologian, äh, puhtaampien polttoaineiden kautta. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila saattaisi olla tässä näkökulmassa myös äh, vahva tekijä. Tässä keskitytään vuoden 2016 on täysistuntoon jos ikää epäonnistuisi taas, se loisi epävarmuuksia eikä se ole kenenkään eduissa. Voin palata myöhemmin muutamiin näihin sosiaalisiin kysymyksiin ja vastata myös äh, tähän kysymykseen äh, liittyen äh, USA vastaukseen – Eli me odotamme yhä vielä USA-viranomaisilta selitystä. Me teemme hyvin paljon sosiaalisella agendalla rinnakkain. Voimme palata tähän myöhemmin. Vielen Dank. Jetzt haben sich eine ganze Menge Täällä on nyt vielä paljon puhujia jäsenistä. Michael Gahler, Kaule, Claudia Talitska, Ines Ayala Sender, Gabriele Preuss, Matthias van Miltenberg, Isaskun Bilbao, Isabel de Monte und ich. Fast alle, die da sind. Eli kaikki, jotka ovat läsnä. Puolitoista minuuttia. Ja sitä pitää pitää kiinni, että me saamme sitten vielä vastaukset. Mihail Galler, ole hyvä. No täällä on niin paljon sanottu. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, komissio tai me emme ole tässä esteenä, vaan jäsenvaltiot piilottelevat myös ammattiyhdistysliikkeiden takana. Painostakaapa niitä jäsenvaltioita, joita tämä koskee, niin että me todellakin saisimme aikaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan. Me tarvitsemme sitä turvallisuuden, ympäristön ja kustannusten vähentämisen kannalta. Ja se mitenkään ohittaa esteet, komissiohan vaati sitä. Mitä tulee jäsenvaltioihin, niiden pitäisi olla tässä aktiivisia. Kysyisinkin komissiolta esimerkiksi Saksan kohdalla, oletteko te ollut aktiivinen lentoliikenneveron asiassa. Kolmas asia, asia, josta ei ole puhuttu, kun on kysymys tästä level playing fieldistä. Näettekö tässä mitään mahdollisuutta että VTOn sääntöjä lentoliikenteessä voitaisiin käyttää? Pitäisikö tähän pyrkiä edes poliittisesti? Mitä mieltä komissio on tästä? Ja jos ei tätä on, tässä onnistuta käyttämään VTOn sääntöjä suoraan, niin emmekö me voisi sitten siirtää näiden, näitä sääntöjä näihin bilateraaleihin sopimuksiin? Kiitos. Danke sehr, vor allen Dingen. Kiitos.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 ovat synnyttäneet muille, muun muassa eurooppalaisille yhtiöille, ongelmia. Aikaisemmin monet eurooppalaiset yhtiöt takasivat näiden linjojen toimivuuden, joka on nyt siirtynyt Persianlahden yhtiöille. Se on tavallaan luonnollista, koska ne ovat valtionyhtiöt, jotka saavat huomattavia tukiaisia valtiolta heillä parempi pääsy infrastruktuurin polttoaineeseen ja pääoman käyttöön paljon helpompi ja paljon halvempaa kuin eurooppalaisille yhtiöille. Kysymykseni onkin hieman selkeämpi. Oletteko te sitä mieltä, että tämä joulukuussa esitetty paketti ottaa tehokkaasti huomioon eurooppalaisten yhtiöiden kilpailukyvyn tehokkuuden menettämisen. On ehkä helppoa vastata kysymykseeni vain kielteisesti tai myönteisesti, mutta lisäkysymys siihen, miten voisimme parantaa tämän paketin sisältöä käyttäjänä erilaisille palveluille. Mehän olemme puhuneet kilpailukyvystä, ja hyödyistä, jota jotakin teuro, jotkut eurooppalaiset yhtiöt saavat. Työllisyyden nimissä pitäisi kyllä ajatella ehkä enemmän matkustajia, heidän oikeuksia. Ajatelkaa niitä, ajatelkaa heitä, koska äh, te aina sälytätte ehkä kilpailusta tai epäloajan kilpailusta koistuvat syyt tai seuraukset matkustajille. Matkustajia kohdellaan paljon paljon huonommin kuin näitä eurooppalaisia yhtiöitä. Danke sehr, jetzt Pavel Telitschka. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos siitä, että tämä kuuleminen on järjestetty. Oli hienoa kuulla kantoja eri puolilta ja Polotsekista, joka halusi nähdä eurooppalaisen lentoliikenteen eurooppalaisten käsissä ja sitten komission edustajia tai toiseen puhujaan, joka puhui 868 asetuksen mahdollisista häiriötekijöistä. Pitäisi ehkä säästää aikaa. Jankovetsia lukuun ottamatta kaikki puhuivat joko yhtäläisistä edellytyksistä, onko sitä olemassa vai ei. Kaikki kuitenkin olivat sitä mieltä, että asiaan pitäisi löytyä joku ratkaisu, ja tuskin täällä kukaan mitään muuta ajatteleekaan. Mutta ehkä pitäisi jonkinlainen strateginen käsitys ja tiettyjä ratkaisuja ja vastauksia antaa siitä, että millä tavalla vaikuttaa tämä epätasa-arvoinen kilpailu tai epälojaali kilpailu, miten konkreettisesti Euroopan ulkopuoliset tahot hyötyvät tästä tilanteesta tullessaan Euroopan markkinoilla. Me varmasti kaikki haluamme kaikin mahdollisin tavoin edistää reilua kilpailua. Meidän täytyy hoitaa omat asiamme kuntoon, mutta mitä sitten EUn ulkopuolisilla tahoilla on, jota meillä ei täällä EU-markkinoilla ole? Daniela Auto. Sitten Daniela Auto. Grazie. Kiitos puheenjohtaja kiitän myös kovasti puhujapaneeliamme. Yksi osa kysymyksistä ne tulikin jo kollegoiden puheenvuoroissa esiin, nimittäin valtion tukisäännöt. Ja muutama vuosi, kuuka, päivä sitten esitin kysymyksen ja sain vastauksen komission jäseneltä tästä asiasta kansainvälisistä vaikutuksista valtion tukien maksamisessa, miten muut Euroopassa kielletään ja sitten taas Euroopan ulkopuoliset lentoyhtiöt hyötyvät näistä valtion tuista. Ja miksei Euroopan unionissa ole otettu käyttöön tässä tilanteessa sisäisiä suojamekanismeja? Ja sitten pitäisi yleisemminkin keskustella ilmailusta tai lentoliikenteestä siis liikennevälineenä – ja pitäisi myöskin kuulla tässä kansalaisia, miten joku tietty sopimus tai paikka maksaa yhdelle lentoyhti- yhdellä lentoyhtiöllä 50 euroa ja jollakin toisella 100, 500 euroa. Eli jotkut täällä ovat puhuneet myöskin työntekijöiden suojaamisesta, mutta kuitenkin hinnat ovat liian korkeita ja tämä kaikki työvoimakustannukset heijastuvat sitten kansalaisiin ja matkustajiin. Tietyillä Euroopan alueilla, vaikkapa saarialueilla tai hyvin syrjäisillä alueilla, pitää kuitenkin puhua lentoliikenteestä myös eräänlaisena palveluna yksityisen ja julkisen yhteistyössä, mutta hintoja pitää tässä kyllä tarkkailla erityisesti. Danke sehr, jetzt ähm, Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin kaikkia puhujia. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Olemme saaneet paljon hyvää informaatiota. Monet kysymyksistä, joita minulla on, niihin on jo vastattu. Globalisaatio on tärkeä koska yhteyksien puolelta ja kuluttajille ja yrityksille, joten lentoyhteydet ovat erittäin tärkeätä. Sääli, että se ei ole osa VTOta. Tämä 868 asetus Sanoitte, että sitä tarkistetaan vuonna 2016, mutta et, ja että jos se myöhästyy, niin se saattaisi heikentää sopimuksia muilla aloilla. Puhuitte myös ASEANista ja ASEANin potentiaalisesta sopimuksesta. Voitteko te kertoa myös muista alueista, ehkäpä Persian maista? On hyvin tärkeää, että Turkki otetaan mukaan tämä Turkian on myös hyvin suuri kilpailija. Eli voisitteko te kertoa muista mahdollisista potentiaalisista kilpailu- sopimuksista ja miten niissä on päästy eteenpäin? Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Sitten Ines Ayala Sender. presidente. Felicitaria. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikista saamastani tiedosta. Ja kaksi pientä kysymystä. Tässä nyt on puhuttu epälojaalista kilpailusta Persianlahden lentoyhtiöiden takia. On puhuttu myös lentoasemista, lentosatamista, on puhuttu myös alueellisista kysymyksistä. Kun puhumme epälojaalista kilpailusta, olemme yrittäneet selkeästi hahmottaa, mitä instrumentteja on käytettävissä ja mitä sopimuksia on noudatettava. Tämä on puhuttu Yhdysvalloista, jotka suojelevat hyvin paljon sektoriaan. Heillä on omat arvonsa, mutta heillä on ongelmat. Meillä taas toisaalta meillä on paljon myös protektionismia. Minä mielen sen huo. On olemassa hyvää ja huonoa protektionismia. On olemassa tietysti arvoja pitää luoda. Markkinat pitää ottaa sosiaalikysymykset, ympäristökysymykset, yhdenvertaisuus kysymykset, ihmisoikeuskysymykset myös huomioon, no, mutta totta kai jotkut lentoyhtiöt istuvat paikoillaan eivätkä muuta piiruakaan asemiaan, jos puhutaan demokratisoinnista tai yhdenvertaisuudesta sen takia. Minä olen pyrkinyt löytämään keskeisiä elementtejä. Minä haluaisin tietää, erityisesti OECDn vastuuhenkilö ja komissio sanoisi meille, että voidaanko koskaan järjestää Eh, yhdenvertaiset mahdollisuudet tai tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet, koska meillähän on demokratia kaikilla tavoitteilla, meillä pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet tarjolla kaikille meidän demokratiahan on Euroopassa alue, että meillä pitäisi olla, so- meillähän on kansainväliset sopimukset, meillä on sopimukselliset puitteet olemassa. Sen takia me olemme täällä ja muuten, jos ei mistään tulisi mitään, niin voisimme lähteä kotiin. Erilaiset yhtiöt ovat erilaisia, henkilöt ovat erilaisia, se on tosiasia. Sen takia meidän pitäisi pystyä luomaan yhdenvertaiset mahdollisuudet, joita voimme tarjota kaikille. Meillähän on, minun ongelmani on se, että ainakin Espanjassa on mm, ihan kiinalaisia, kiinalaista orjatyövoimaa, jotka ovat tappaneet Espanjan työllisyyden osittain. Tämä, tämä meidän pitäisi nyt jotenkin pystyä korjaamaan. Ainakin te, jo, joilla on vastuu, te pystytte, te pystytte hahmottamaan paremmin ongelmat. Kyllä me ymmärsimme, kyllä me ymmärsimme. Puhut liian kauan. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich bei den Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä haluaisin myös eh, kiittää eh, näistä puheenvuoroista ja esityksistä. Paljon täällä on jo sanottu ja kysytty. Minua kiinnostaisi herra Gailin arvio EASan roolista kansainvälisessä kilpailussa. Kun esimerkiksi lentopaketissahan viitataan meidän korkeisiin lentoturvallisuus standardeihin, joka saattaisi globaalisti olla meille etu. No lentokoneen rakentamissa teollisuudessa meidän pitäisi voida tuoda standardejamme paremmin esiin ja parantaa eurooppalaisten yritysten markkina-asemaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että EASA pitäisi toimia myös EUn ulkopuolella. Miten tärkeää nyt on vahvistaa EASaa ja mitkä ovat prioriteetit? Danke sehr. Kiitos. Ja sitten Mates van Miltenberg. Uh, well, of course there were a lot of... Kiitos puheenjohtaja. Toki osa, suuri osa kommenteistani niin on jo täällä esitetty. Euroopan ilmailualan tulevaisuus riippuu voimakkaasti siitä, miten me voimme toimia yhdessä matkustajaoikeuksien ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ja lentokenttien ruuhkautumisen alalla. Tämä on toki totta ja meillä on edelleen joitakin ongelmia ja aika menee. Ja haluaisin myös vedota tässä Espanjan kollegoihin Espanjan vaalien jälkimainingeissa, eli nyt on aika todella löytää ratkaisuja ja painostaa hieman. Kyllä vetoaisin tässä myös britteihin, mutta en nyt näy täällä yhtään brittiläistä edustajaa. Eli me tarvitsemme ratkaisun ja meidän täytyy toimia eurooppalaisten edustajana. Toinen huomioni, haluan aina avointa keskustelua Toinen huomioni on se, että meidän täytyy pyrkiä kolmansien maiden kanssa kansainvälisiin lentoliikennesopimuksiin ja kattavampiin sellaisiin, ja meillä pitää olla hyvä mekanismi. Minä haluaisin, että työskenneltäisiin VTOn kautta, ei ICAOn kautta, kun kehitetään maailmanlaajuista mekanismia. Ja 868 asetuksen tarkistamisesta viimeksi. Komission pitäisi tässä tuottaa tuloksia ja olen iloinen siitä, että näin aikovat tehdäkin. Pitäisi olla joku strategia, olen lukenut strategia-asekirjan ja sen alaviitteessä äh, mainitaan muun muassa paremman sääntelyn tavoite ja siksi pyydänkin komissiota antamaan tämän tekstin pian ja kysyn, että saatteko te tämän aikaiseksi ja miten Timmermans tämän hoitaa. Olemme keskustelleet siitä. Kiitos. Kiitos kaikille puhujille. Aivan ensiksi haluaisin huomioida, että lentokenttämaksuja on, mutta niitä käytetään myös joskus kannustimena sille, että reitti menee jonkun tietyn lentokentän kautta Haluaisin tarkemmin kysyä vähän Pollocekin huomioista eh, siitä, miten eh, lentäjiä on siirretty. Ja tämä on sellainen ilmiö, joka liittyy useisiin käytäntöihin, joita käytetään. On vaikkapa sisäisiä sopimuksia tai nollatuntisopimuksia, joita sovelletaan lentäjiin ja myöskin eh, jäsenvaltioista siirretään toisille alueille paikkoja ja se sitten toki aiheuttaa tiettyjä verotuksellisia seuraamuksia toisille. Danke sehr. Jetzt Isasku Ja sitten Isasku Bilbao. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tämän aamupäivän järjestämisestä. Yritän puhua konkreettisesti. Kysyn kaikilta esitelmöitsijältä, myös komission edustajalta. Eräs esitelmöitsijä sanoi, että hän haluaa soveltaa nykyistä normia, norma, normistoa. Mikä on tämä nykyinen normisto tai säännöstö? Jäsenvaltiot, jos ne eivät sitä noudata, niin mikä on tilanne? Jos meillä on yksi ainut avoin taivas, joka nyt on jo sirpaleinen, eikä jäsenvaltiot ole kiinnostuneita lopettamaan tätä sirpaloitumista, niin mit, Kuinka paljon nyt auki olevista ongelmista voisimme ratkaista? Komissio puhuu säätelystä ja sopimusten tarkistamisesta, mutta mitä tapahtuu, jos niitä ei sovelleta? Kuinka monet jäsenvaltiot eivät noudata? Onko teillä tietoa siitä, ketkä todella noudattavat eurooppalaista säätelyä ja säännöstöä? Ja meillä on miljardeja, jotka tulevat maksaa, tulee maksaa tämä säätely ja innovaatio kun me ajattelemme lentoteollisuutta Euroopasta, senhän pitäisi olla innovoiva. Minä Baski-alueen edustajana haluan säilyttää tämän tärkeän strategisen sektorin hengissä, mutta se maksaa paljon, ei ainoastaan kilpailukyky, mutta Euroopan teollisuus on tässä nyt kyseessä. Sen hengissä säilyminen. Kysymys on ihan suora. Mitkä ovat teidän suhteena jäsenvaltioihin? Mitä te pyydätte teiltä? Mitä te vaaditte niiltä? Että ne noudattavat eurooppalaisia säännöstä? Haluatteko te yhden yhtenäisen avoimen taivaan? Parlamentti, komissio, me jäämme tässä nyt ihan yksin kohta tämän ongelmakentän kanssa. Nämähän pitäisi ensiksi ratkaista. Nämä kysymykset, tämä ilmailusektorin teollisuus ja sen tulevaisuus. Me haluamme olla kilpailukykyisempiä, mutta emme voi, jos me emme todella halua te- toimia siten, että olisimme kilpailukykyisiä. Minä haluaisin, mitkä ovat ne todelliset arvot. Minua huolestuttaa tämä, miten me puhua sopimuksista ja voimuudesta, kun emme halua olla edes avoimia keskenämme. Miten me voimme puhua jatkuvasti sopimuksista kolmansien maiden kanssa ja kaikista lausekkeista, joita asetetaan, kun meitä ahdistaa, että he tulevat tänne meidän tontillemme? Jos me emme edes keskenämme pysty olemaan avoimia ja pelaamaan samaan, samaa peliä, emme me ole tarpeeksi realistia. Meidän pitää olla paljon rehellisempiä ja olla kunnianhimoisempia ja kunnioittaa toinen toisiamme. Öö, meillä pitää olla kilpailukykyinen sektori Haluamme säilyttää laadulliset työpaikat ja haluamme antaa uutta ulottuvuutta tälle sektorille. Se ansaitsee sen, me ansaitsemme sen ja kansalaiset ansaitsevat sen. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich mich nochmal drauf gesetzt. Ja sitten vielä minä puhujalistalla. Olen tällä pari kertaa kuullut, että, että tämä lento verotus EU:ssa on liian korkea. No, mutta ne saavat tämä 30 000 miljoonaa lahjaksi sen vuoksi, että ne eivät maksa kerosiniveroa esimerkiksi, kun taas sitten junaliikenne joutuu maksamaan. Eli meillä on joka vuosi esimerkiksi 3000 lentoa Frankfurtin ja Stuttgartin välillä. Meillä oli ilmastokonferenssi Pariisissa, ei ole kysymys vain tekniikasta, vaan meidän täytyy vähentää myös äh, lentoliikennettä ja tällä me ratkaisemme ongelmia lentokentillä. Eli ei enempää, vaan äh, vähemmän ja paremmin kohdennettuja. Ja siitä tämä kysymykseni. Meidän täytyy osoittaa, että me kykenemme hoitamaan tämän paremmin. Me kykenemme myös eh, ylläpitämään reilua kilpailua eri liikennemuotojen välillä. Sitten Eurooppa ja USA. Euro- USA-laiset eh, Eurooppalaiset lentoyritykset eivät voi toimia USA kilpailusyyden takia, mutta USA-laiset voivat osallistua meidän markkinoillemme. Tämä on kilpailukannalta huono asia, ja jos me emme saa tätä selvitettyä USA kanssa, niin tämä johtaa myös epäreiluun eh, kilpailuun myös Persianlahden maiden kanssa. Ja minä tulen Saksasta, että me, ne maat, jotka ovat olleet tulppana, osallistuisivat vihdoin viimein yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan. Ja nyt tämä kysymys, miksi kun puhutaan äh, halpalentoyhtiöistä, niin siellä onkin British Airways eikä esimerkiksi Lufthansa tai KLM. En minä tiennyt, että British Airways on tällainen halpalentoyhtiö. No niin, nyt samassa järjestyksessä jälleen mahdollisuus vastata. Ja nyt jälleen sama juttu. Kaksi minuuttia. Thank you, Chair. Uh, very quickly, the question... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin VTOsta. Me tarkastelimme tätä tutkimushankkeissamme. Ja siellä on kolme pienempää lentoilmailun sektoria katettuna, mutta ei kaikkia. Kun markkinat ovat avoimia, niin siellä voidaan myös päättää maksuista ja monissa tapauksissa tämä on toiminut. Jos puhutaan epäreilusta kilpailusta, niin pitäisi myös katsella kansallisten kilpailuviranomaisten toimintaa, ei välttämättä itse liikennepolitiikkaa. Tähän liittyy myös maantiede ja se politiikka ajaa nyt ilmailun keskipistettä toiselle puolelle maailmaa. Ja sitten on sellaisia maita, joissa kustannukset ovat halvemmat mikä aiheuttaa sitten etua. Myöskin kaluston hallinta ja kaikki muut tällaiset säännöt, mutta jos markkinat olisivat täysin avoimet, avoimet niin saisimme myös nopeammin parempia tarjouksia uusista laitteista. Ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila – noudattaa yhdysvaltalaista näkemystä. Tehkää se nyt vain, älkää vaan puhuko siitä, vaan tehkää se konkreettisesti. Johonkin täytyy liikkua, täytyy liikkua eteenpäin. Minulla on enää 10 sekuntia jäljellä tästä yhtäläisestä toimintamahdollisuudesta. Kyllä, mutta jos ajatellaan tällaista tyrannimaista tyrannimaisessa merkityksessä täysin yhdenvertaista tilannetta, niin sellaista ei tule tapahtumaan. Se tarkoittaa sitä, että annetaan markkinat, joilla voi toimia, mutta aina siellä on häviäjiä ja voittajia. Kiitokset ja sitten herra Kaan. Kiitokset. VTO on katettu. Rouva Tapar Dell puhui tästä. Kyllä, komissio on huomioinut sektorin tärkeyden, mikä on hienoa, mitä me tuemme – mutta se tulee kaikki näkymään näissä konkreettisissa yksityiskohdissa, kun mennään eteenpäin edelleen. Ei vielä tarpeeksi, mutta toivon mukaan tulevaisuudessa kyllä. herra Telitska, no, tässä, on, tässä on kysymys strategisesta poliittisesta lähestymistavasta siitä, mitä lentoliikenne on ja mikä se lisäarvo yhteisölle on kokonaisuudessaan. Tämä puuttuu tämä lähestymistapa Euroopassa. Me olemme keskittyneet hyvin paljon persialaiden maihin, mutta on hyvin paljon muita hy- esimerkkejä, hyviä esimerkkejä sen ulkopuolella. Infrastruktuuri, 24 tuntia lentokentät auki, niin että lentokentät saisivat investointinsa tienattua takaisin. Euroopassa suurimmat lentokentät ovat auki 16-17 tuntia, joka on aika suuri ero, kun puhutaan markkinoiden painoista. Ja sen lisäksi on aina näitä huhuja veroista ja muista. En nyt lähde näihin keskusteluihin, mutta toki on kaikenlaisia asioita, joita pitää vielä tutkailla. Roy Bilbao, olen samaa mieltä, pitää toimeenpana nykyiset lainsäädännöt. Esimerkkejä on paljon, minäkin käytin niitä – kolleganikin kertoivat, en nyt käsittele yksityiskohtia. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila olisi ehkä kaikkein paras ympäristötoimenpide Euroopassa, mutta emme kykene samaa jäsenvaltioita liikkumaan tässä. Viisi sekuntia, vielä yksi asia herra Kramerille, Herra puheenjohtaja, kävisin mielelläni keskustelun lentoliikenteestä ja lentoliikenne tuista ja verotuksesta jos me käymme sen, niin otetaan sitten kaikki huomioon. Kaikki liikennemuodot, infrastruktuuri, sähkö, verot ja niin poispäin. Mielelläni käydään se, mutta jos puhutaan yhtäläisistä mahdollisuuksista äh, eri liikennemuotojen välillä, niin senkin keskustelun pitäisi olla äh, yhtäläinen. Eli haaste teille tästä. No niin, kiitos. Sitten John Hannon. Mr. Telekas question, what are the... Kiitos Telkan kysymys siitä, mitä muilla on, mitä meillä ei ole. Ehkä tästä voidaan olla eri mieltä, mutta minun mielestäni vastaus on menneisyys. Kilpailua puuttuu, joten äh, siellä toisella puolella on mahdollisuus menestyä ja sitten taas suojautuminen kahdenvälisillä sopimuksilla ei ole niinkään vapauttamista, vaan pyritään pitämään kiinni vanhasta hyvin monissa maissa ja EU-tasolla edetään aina blokista blokkiin. Ja muualla markkinoilla on keksitty ja hyvin menestyksekkäästi tartuttu haasteisiin ja alettu palvelemaan kuluttajia – ja kuunneltu sitä, mitä matkustajat odottavat. Meidän ei pitäisi suhtautua tähän niin kriittisesti, vaan oppia tästä ja tehdä vielä paremmin kuin mitä aiemmin olemme tehneet. Ja jos emme tähän pysty, niin silloin meissä on vika, ei niissä muissa. Ja sitten 868 asetus, unohdin tämän edellisessä vastauksessa, niin minä olen hieman hermostunut, kun puhutaan ETSstä ja siitä, miten vientimahdollisuudet eh, ajautuvat muualle maailmaan. Ikaossa on työryhmiä, tällainen muun mm. muassa sääntelypaneeli, ja olisi hyvä, että olisi globaalit standardit, ei niinkään alueellisia ratkaisuja. Se ei ole mikään kunnollinen vastaus meidän pitää tietysti jatkaa vapauttamisen tiellä, mutta myös täytäntöönpanna sopimuksia. Ja ikäolla on rooli. Se voi kyllä hidastaa prosessia ja estää sitten hyödyt, joita tästä kehityksestä voisi tulla. Jos en vastannut kaikkiin, niin pyydän sitä anteeksi. Tämä kysymys äh, British Airwaysista. Niin, puheenjohtaja. Esitittekö sen kysymyksen juuri minulle? Because on your slide, the... Koska äh, British Airways äh, on äh, halpalentoyhtiö, mutta miksi ei esimerkiksi Air France? Very welcome. Tämä on tervetullut kysymys. En oikein tiedä, voiko vastata, mutta jos katsotaan alhaisia hintoja, niin British Airways eh, markkinoi hyvin ylpeästi itseään sekä matkustajille että osakkeen omistajille tällaisena halpana lentoyhtiöinä. Ja jo kolmen vuoden ajan on eh, esitetty nämä arvot ja keskitytty vapauttamiseen ja kilpailuun. Siellä on todella tuettu sitä ja siellä on eh, no, 190 lentoa Persianlahdelta Lontooseen päin, eikä mitään valitusta ole kuulunut. Ranskaan päin on taas noin 30, ja siellä on todella pieni osuus siis markkinoilla. Sitten herra Polacek. Sorry, I forgot to switch on the... Anteeksi, unohdin laittaa mikrofonin päälle. Mitä tulee 868 tarkistukseen ja neuvotteluihin. Reilu kilpailulauseke, joka on EU-Brasilia sopimuksen luonnoksessa on askel eteenpäin verrattuna aikaisempaan ja meidän näkemys, näkökulmastamme sen askel oikeaan suuntaan. Meidän täytyy nyt varmistaa, että kun me ryhdymme neuvottelemaan avoimesta taiva, äh, ilmatilasta, että me saavutamme sen, mitä me haluamme. Ja Euroopan kanta ei ole mikään he- heikko, vaan vahva. Sen vuoksi, että markkinapääsy Eurooppaan on hyvin arvokas. Euroopan markkinat ovat arvostetut. Herra Telitska, teidän kysymyksenne liittyen epäreiluista eduista Euroopan teollisuudelle. Me olemme tutkineet tätä, emmekä ole aina Ainoa, että USA teollisuus teki ihan saman, te olette kaikki nähneet että raportin ja sen vaatimukset, mutta sikäli mikäli kuin me näemme, niin nyt ei ole mitään, missä meillä olisi varsinaista kilpailuetua. Se, että ei ole mahdollisuutta halpaan rahaan, halpaan työvoimaan, ja koko infrastruktuuri Kaikki tämä on sellainen kombinaatio, että se ei anna meille mitään etua. Sitten te esititte kysymyksen eri maiden maantieteellisestä asemasta. No esimerkiksi Kyproksen saarella entinen äh, kansallinen lentoyhtiö ES Kypros meni konkurssiin. Ja kun Malef mm, ajautui konkurssiin Unkarissa, niin me tarkastelimme BKTtä tarkasti ja kysyimme kollegoilta Kyproksella, pyysimme, että he tekisivät saman, katselisivat, miten BKT on kehittynyt, jos me näemme yhtään mitään yhteistä kehityskulkua. Ja esimerkiksi Unkarissa me näimme sen. Malefin konkurssin jälkeen BKT laski yli kolmella prosentilla. Ja tämä osoittaa lentokoneteollisuuden merkityksellisyyden. Ja edustaja Bilbaan kysymys omistajuudesta ja valvonnasta. Me voisimme tätä vahvistaa. Tähän tiedätte, että liikenneoikeudet ovat bilateraalisia maiden ja Persialahden maiden välillä. Mutta jotta on nämä liikennöintioikeudet tai että niitä rajoitetaan, niin silloin nämä säännöt täytyy täytäntöön panna. Ja esimerkiksi Saksassa äm, oli ä, äh, lentoreittejä, jotka oli avattu, jota ei kattanut ä, äh, nämä liikenneoikeudet. Kiitos puheenjohtaja sitä, siitä, mitä Persianlahden mailla on, mitä meillä ei ole. Haluaisin todellakin korostaa jälleen kerran maantieteellistä sijaintia, koska se antaa noille maille aivan ainutlaatuisen kilpailuedun. Nyt siellä käytetään kaikkea ja tätä vipuvaikutusta täysimääräisesti. Tietysti on myös julkinen rahoitus infrastruktuuriin ja turvallisuuteen, kuten jo aiemmin totesin. Ja me haluamme saada nämä säännöt ja myös velvoittaa muut niitä noudattamaan esimerkiksi infrastruktuurin ja turvallisuustoimenpiteiden rahoituksen alalla. Ja se on todella tärkeä osa taloudellista kehitystä. Mutta tämä on sellainen kilpailu, etu, joka näillä muilla on ja meillä ei ole. 2012 lentoturvallisuuden kustannukset olivat 4,4 miljardia euroa. Ja jos nyt katsotaan, mitä suoria maksettiin, se oli 4,9 eli miljardia, joten siinä nähdään, miten paljon julkinen rahoitus merkitsee kilpailukyvyn suhteen turvallisuuden alalla. Tietysti verotusjärjestelmät ovat myös e- erilaisia. Kyse on talouspolitiikan osasta. En tiedä, miten siihen sitten voidaan sopimuksilla puuttua. En tiedä. Ja mitä siellä muualla on, mitä meillä ei ole, niin siellä muualla ei veroteta lentoliikennettä ja sillä on oma merkityksensä. Yhtäläiset mahdollisuudet. Siinä on se ongelma, että se on harhaan johtavaa, kun ei tiedetä oikein, että mihin me tähtäämme. Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että pitää olla reilua kilpailua. Kramer puhui siitä, että lennot ovat vähentyneet. Minä olisin huolissani, jos EU läjähtisi tähän, koska EUn ulkopuolella kaikki todella tukevat lentoliikennettä oman taloutensa tukemiseksi siinä samalla. Jos haluaa myydä eurooppalaisia tuotteita Kiinaan tai Delhiin, niin ei niitä sinne viedä autolla tai kuorma-autolla tai mennä niitä sinne markkinoimaan, vaan lentäen. Ja viimeinen asia, investoinnit, vapaa kilpailu eri liikennemuotojen välillä ja investoinnit ja mm, tämä 42 miljardia euroa vaadittaisiin e, julkisiin infrastruktuihin joka vuosi. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vielä herra Gael. Kiitos. Tässä nyt oli koko joukko kysymyksiä. Jos aloittaisi Rouva Klyynen kysymyksestä. Te kysyitte tästä 868 äh, tarkistamista. Olihan hänkin lähtenyt. Että voisiko tämä myöhästyttää koko prosessia, että komissiolle taataan mandaatti. No en usko. Me uskomme, että 868 tarkistaminen on oikeutettu Ja että tämä voisi kaikki myöhästyä. On tiettyjä jäsenvaltioita, tiettyjä paikkoja markkinoilla, joilla on huolenaiheita epäoikeudenmukaisista käytänteistä. Ja se, mitä meidän täytyy saavuttaa näissä sopimuksissa, me koko ajan tässä nyt keskitymme Persialahteen, mutta yksikään meidän välineistämme ei ole kohdennettu johonkin tiettyyn yksityiseen maahan. Ne ovat äh, välineitä, joita EUlla kuuluu olla. Se on ihan oikeutettua, jos on mitä tahansa äh, epäreilua toimintaa. Meidän täytyy kuitenkin löytää tasapaino siinä, että äh, meillä on turvalausekkeet. Ja tästä syystä esimerkiksi jotkut jäsenvaltiot ovat jäädyttäneet Ähm, liikenneoikeuksien antamisen, mutta meidän täytyy taata tämä avoimuus. Sanoitte myös, että meillä on ollut hyvä keskustelu ASEANin kanssa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne sitä, että EU on äh, houkutteleva markkina. Ja kaikilla on kaiken näköisiä sääntöjä. Turkki on suuri markkina, jolla on paljon voitettavaa läheisemmästä yhteistyöstä EUn kanssa – Edustaja Prois kysyi, mikä on äh, Asa, Asan rooli. No, on erittäin tärkeää, että meillä on vahva EASA, jolla on vahva kansainvälinen rooli. Me käytämme EASA virastona, jossa meillä on kaikki meidän tekniset äh, tukiprojektit ympäri maailman. Ja me ehdotamme perus äh, asetuksen tarkistamista niin, että voitaisiin paremmin käyttää voimavaroja tavoitteena se, että päästään yhteiseen, yhteen yhteiseen eurooppalaiseen ilmailuviranomaiseen. No niin, kiitokset. Ja, vielen dank. Kiitos. Haluaisin kiittää sydämellisesti kaikkia esittelijöitä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitän kysymyksistä ja vastauksista. Kyllähän tämä kannatti, vaikkakin me mietimme sitä, että hoidammeko tämän enää näin lyhykäisesti ennen joulua, mutta minusta on hyvä, että tämä tehtiin nyt. Tämä oli intensiivinen ja rikastuttava. Ja toivotan teille kaikkea hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta ja ensi vuonna tapaamme sitten uudelleen jäsenille sihteeristölle, avustajille ja vieraille. Meillä on täällä pieni drinkki ja te olette kaikki tervetulleita. Joten vielä kerran kaikkea hyvää kaikille ja hyvää joulua. Kiitos.